mutta uskon, että se on tärkeää, koska... Vai häiritsinkö me teitä pahasti? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Hyvät kollegat, toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen, jossa kuullaan komissaariehdokasta tai komissaaria, jos niin halutaan sanoa, Rova Cruzia, joka tervetuloa Rova Cruz tänne teollisuusvaliokuntaan, tervetuloa joukkoon. Samalla toivotan tervetulleeksi myös kulttuurivaliokunnan kollegat, politiikkaa ja myös sisämarkkinavaliokunnan ja myös oikeusasiavaliokunnan kiinnostuneet kollegat. Ja näin ollen meillä on täällä muitakin valiokuntia edustettuina, jotka ovat olleet mukana esittämässä näitä kysymyksiä, jotka tänään myös haluavat esittää omat kysymyksensä vielä kerran. Ja vaikka muut, muut ovat, monet ovat kuullekin tämän jo, mutta haluan kertoa, miten tämä proseduuri menee ehdokas saa 10 minuutin esittelypuheenvuoroa ja, ja sitten te voitte esittää kysymyksiä. Ja prosessi on seuraavan sorttinen minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus, puolen minuutin lisäkysymys ja vielä puolitoista minuuttia lisävastaukseen. Pyydän ymmärrystä sille, että tämä aika, tästä aikataulusta täytyy pitää tiukasti kiinni, koska muuten me olemme, olemme täällä vielä myöhään illalla ja toisekseen ne kollegat, jotka ovat sitten puhujalistan loppupuolella, nekin saa mahdollisuuden puhua ja esittää kysymyksensä. Minä pyydän todella, että pidätte kiinni tästä aikataulusta ja näistä puheajoista muilta osin. <clears throat> Käytän mahdollisuutta iskeä nuijalla pöytään tai sitten kytken mikrofonin pois päältä tarvittaessa. Tämä tässä. Enempää ei tarvinne sanoakaan. Kaikki muu on tullut sanottua ja kaikki te tunnettekin. Te olette olleet jo aikaisemmissakin kuulemistilaisuuksista. Huomaan, että tää, tässä on vähän vähemmän kollegoita paik- paikalla. Ehkä siellä on vielä muissa valiokunnissa väkeä. Rova Cruz, nyt kun te olette istuntuneet paikallenne, niin voitte sitten esittää oman esityksenne. Kirjalliset paperit on toimitettu kaikille kollegoille ja kaikki ovat ne varmaan lukeneetkin. Nyt Euroopan Cruz, olkaa hyvin kiinnostuneesti kuunnella, mitä teillä on esitettävää. Thank you, Chairman Rule, and uh, thank you, um, Honorable. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet tästä mahdollisuudesta kertoa teille ajatuksistani ja kertoa niistä ajatuksista myös niille monille eurooppalaisille, jotka kuuntelevat, katsovat tätä esitystä netin kautta. Tämän kuulemisen verkkoon meneminen on voimakas viesti siitä, miten tärkeitä informaatio- ja viestintäteknologiasta on tullut niin monilla Euroopan aloilla. Informaatio- ja viestintäteknologia on moottori työllisyyden kasvulle. Se parantaa elämämme laatua ja yhdistää eri yhteisöjä toisiinsa. Toisin sanoen, tieto- ja viestintäteknologia auttaa meitä parantamaan päivittäistä elämäämme ja tuo avoimuutta. Digitaali agenda haluaa maksimoida näitä hyötyjä. Ja jos te tuette minua, jos te vahvistatte nimitykseni komission jäseneksi, minä tulen etsimään teidän tukeanne työlleni niin, että varmistetaan, että tämä asia on kaikessa Euroopan unionin politiikassa mukana. Eurooppa voi ylpeillä viestintä- ja tietoteknologian menestyksellä, mutta me voimme vielä parantaa asioita. Me emme voi jäädä tässä itsetyytyväisenä odottelevan, vaan me tarvitsemme sellaista ajattelutapaa, joka arvostaa markkinoiden löytämistä ja uudenlaista elämäntapaa ja työskentelyn tapaa. Meidän täytyy viisaasti investoida niin, että me voimme hyödyntää näitä asioita. Me voimme luoda olosuhteet Euroopassa digitaalitaloudelle menestyä. Jos te vahvistatte minut komission jäseneksi, minun tarkoituksena niin olisi luoda sellaiset olosuhteet, jossa uudet Nokiat, uudet swipeit, uudet äh, GSM-standardit voivat tuoda Euroopalle menestystä. Me tulemme antamaan oman panoksemme kasvun ja työllisyyden sukupolvelle Euroopassa. Minun mielestäni tämä agenda nyt koostuu kuudesta pilarista. Tutkimus ja innovaatio, vahvempi sitoumus näihin. Noin 1,7 miljardia e- euroa vuodessa yhteisön tutkimukseen ja kehitykseen ja investointipaketti e, informaatio- ja on huomattava, mutta asetetaanpa tämä nyt oikeisiin viitekehyksiinsä. Tämä on alempi summa kuin Googlen vuosittainen tutkimus- ja rahoitusbudjetti. Emme voi siis hukata euroakaan tässä. Ja näillä rahoilla täytyy rahoittaa tutkimusta ja kehitystä, sellaista, joka ei ilman näitä rahoja tapahtuisi. Ja meidän täytyy tässä saada mahdollisimman paljon yksityistä rahoitusta ja kansallista rahoitusta. Meidän täytyy myös rakentaa tutkijoidemme osaamisen varaan niin, että luodaan sellainen järjestelmä ja olosuhteet, jossa kaikkien tieteenalojen ICT-yhtiöt voivat luoda maailmanluokan tuotteita. Minä olen pragmaattinen välineiden suhteen. Me voimme käyttää puiteohjelmien perinteisiä välineitä, mutta tämä voitaisiin toteuttaa myös erilaisten yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksien kautta Mitä tämä sitten onkin, niin lopputuloksena täytyy olla sellaista teknologiaa, joka todella parantaa elintasoa ja elinolosuhteita. Esimerkiksi teknologia, jolla autetaan ikääntyneen oppia elämään riippumattomammin teknologiaa, jolla voidaan vähentää terveysku- terveydenhuoltokuluja. Olen hyvin yllättynyt. Tanskan esimerkiksi New York Timesissa oli loistava esimerkki artikkeli siitä, millä tuolla Tanska on tässä jopa Yhdysvaltoja edellä tässä asiassa. Tarvitsemme verkostoja, jotka luovat yhteyksiä yritysten ja ihmisten välille nopeammin. Tarvitsemme teknologiaa, joka tekee liikenteestä vihreämpää ja turvallisempaa. Sitten toinen rakennuspalikka, infrastruktuurit. Ihmiset ja kansalaiset ja yritykset haluavat olla yhteyksissä missä tahansa, milloin tahansa. Ja jotta tämä voisi tapahtua, meidän täytyy, inno, meidän täytyy investoida tenseihin, TEN-verkostoihin ja parempiin verkottom, langattomiin yhteyksiin, samoin kuin laajakaista yhteyksiin. Tämän vuoksi täytyy asettaa oikeat kannustimet, jotta saadaan aikaiseksi yksityisinvestointeja ilman, että uudelleen monopolisoidaan verkosto. Että täytyy huolellisesti myös kohdentaa julkiset investoinnit, joilla parannetaan markkinoiden toimintaa. Me tarvitsemme kilpailukykyisiä markkinoita niin, että meillä on viestintäresursseja oikealla reilulla hinnalla. Sitten kolmas rakennuspalikka. Turvallisuus ja luottamus informaatioviestintäteknologiaan täytyy luottaa. Jos eurooppalaiset pelkäävät yksityisyytensä puolesta, huo, ovat huolissaan petoksista tai ö, ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista uhista, niin silloin ICT ei toimi. Meidän täytyisi pystyä myös luottamaan julkiseen ö, vastuuseen internetin hallinnossa. Neljäs rakennuskivi on se, että täytyy olla ö, tasavertainen pelikenttä. Kansalaisilla ja yrityksillä täytyy olla mahdollisuudet hyödyntää ICTtä ICT ei ole mitään, jos me emme saa siitä mitään irti. Me voimme rakentaa vaikka miten hienoja verkkoja, mutta jos vanhemmat ihmiset tai heikommassa asemassa olevat ihmiset tai yritykset eivät voi käyttää niitä, niin silloin emme saavuta tavoitteitamme. Viides rakennuskivi on sitten se, että digitaaliyhteiskunta on riippuvainen yhteen toimivuudesta – ja tämän mielessä pitäen julkisten yritysten täytyisi miettiä, mitä ne edistävät. Jos ne eivät käytä avoimia lähdekoodeja, niin miksi kansalaisten pitäisi se tehdä? Meidän täytyy niin paikallisviranomaiset kuin Euroopan tason yhteisötkin tästä vakuuttaa. Jos esimerkiksi erilaiset terveystietosivustot eivät ole yhteen toimivia, miten niitä voi hyödyntää? Minä haluan löytää uusia tapoja kehittää ICT-standardeja Euroopassa. Seuraavaksi kuudes rakennuskivi, eli yhtenäismarkkinat verkossa, online-markkinat. Tässä on tällä hetkellä kysy, kyse sirpalaista, sirpaleista epätasavertaisista kansallisista markkinoista. Markkinoilla on erilaisia sääntöjä ja tämä luo esteitä, joka rajoittaa yritysten toimintaa ja ö, turhauttaa kuluttajia. Jos te minut vahvistatte komission jäsenen paikalle, niin minä tulen tekemään työtä teidän kanssanne, jäsenvaltioiden kanssa ja komission kollegojeni kanssa saadakseni aikaiseksi todelliset yhtenäismarkkinat verkossa niin palvelujen kuin tuotteidenkin osalta. Sellaista, mitä ei ole vielä voitu kuvitellakaan. Komission digitaaliagenda, jos se perustuu tähän, niin tietysti tulen aina ottamaan huomioon Euroopan parlamentin 2015 e-mietinnön Rova Castillolta te varmasti ymmärrätte, että nämä rakennuskivet ovat vain väline kohti tavoitetta. Esimerkiksi digitaalikuilun kuilun sulkeminen ja historian tallentaminen, kaikkea näitä tapahtuu, niillä on kaikilla sama lopputavoite, eli parantaa, euro, parantaa eurooppalaisten e, jokapäiväistä elämää. Millä tavalla minä sitten aion viedä eteenpäin näitä ajatuksia, joista tuette minua? Euroopan parlamentti voi olla hyvin ylpeä telekompaketin loppu ö, muodosta. Te teitte loistavaa työtä. Meidän täytyy nyt vakuuttaa mahdollisuuksien ö, laajuudesta eri tahot. Me tarvitsemme hyviä käytänteitä ja jotta me pääsemme tähän, niin mielestäni me tarvitsemme vahvaa tukea jäsenvaltiolta, mutta myös tiukkoja vastauksia niitä kohtaan, jotka rikkovat tai jättävät huomiotta Euroopan unionin lainsäädännön. Meillä täytyy olla selvät määräajat täytäntöönpanoa varten. Jos te tuette minua, niin minä tulen työskentelemään niin e, elinkeinoelämän kuin eri muiden toimijoiden kanssa, jotta me saamme paremman panoksen digitaaliagendalle. Tämän pitäisi olla sellainen tilanne, jossa kaikki voittavat, koska tällä tavalla mielestäni me saamme parhaat tulokset. Mutta vakuutan teille, että jos ratkaisuja ei tällä tavalla saada, niin silloin julkisviranomaisten täytyy kantaa oma vastuunsa, jotta saavutamme yhteiset tavoitteemme. Lopuksi vielä mainitsisin tässä sen, minkä vuoksi minä olen niin valtaisen kiinnostunut tästä salkusta. Minä olen aivan innoissani digitaaliagendan tarttumisesta. Komission jäsenenä, joka oli vastuussa kilpailusta, minulla on hyvät todisteet siitä, että pystyn saamaan ihmiset yhteen ja saan asioita tapahtumaan. No, tämä ei tietysti aina ole minulle ystäviä saanut, mutta ihmiset tietävät, että minä vien asioita eteenpäin ja pidän kiinni linjastani saada tuloksia eurooppalaisille. Tuon ihmisiä yhteen, laitan asioita tapahtumaan esimerkiksi online-markkinoista, laajakaista kysymyksissä, ihmisten yhteen tuomisessa. Tuon todellisia ratkaisuja niin yrityksille kuin kansalaisillekin tämän salkun osalta, josta olen tällä hetkellä vielä vastuussa. Toivottavasti voin osoittaa teille, että pystyn myös viemään eteenpäin täytäntöönpanokysymyksiä. Minä tulen kuuntelemaan teidän neuvojanne, tulen pyytämään teiltä tukeani, tukea ja tarjoan teille hyvää yhteistyötä. Herzlichen Dank. Erste Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys, Rovadio Castillo. Kiitos paljon puheenjohtaja. Rova Cruz, komissaariehdokas ryhmäni nimissä. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen. Puheenjohtaja Barroso on sanonut äh, ohjelmassa, poliittisessa ohjelmassa, että seuraava komissio tulee kehittämään teknistä äh, agendaa. Ja sillä on kolme tavoitetta. Meidän pitää päästä yli äh, meidän pitää saada yksi avoin ja kilpailukykyinen digitaalimarkkinat ja meidän täytyy saada siitä nämä nopean verkon internetpalvelut saataville kaikille. Sen takia parlamentti tulee keskustelemaan tämän valiokunnan kanssa helmikuun 14. päistä tästä mietinnöstä. Te varmasti tiedätte, tästä puhutaan eurooppalaista digitaaliverkostoista ja varmasti te tulette antamaan panoksenne tähän yhteiseen tavoitteeseen. Talous, digitaalinen talous on erittäin tärkeä meille, jotta koko eurooppalainen talous lähtee uudestaan hyvin liikkeelle. Ja me tiedämme kaikki hyvin, että me olemme hyvin kaukana siitä, että meillä olisi täysin hyvin toimiva sisämarkkinat eh, online-palveluiden online-palveluja ajatellen. Luvut puhuvat puolestaan. Vain 7 prosenttia eh, kaupallisista toiminnoista, jota tehdään netin kautta, ne tehdään eh, kuluttajien toimesta. Ja silloin on kyse, ja silloin on kyse rajat ylittävistä nettipalveluista, nettihankinnoista. Ja niillä on siis hyvin voimakas rajat ylittävä luonne. Minä ihan konkreettisesti haluaisin kysyä teiltä, mitkä ovat teidän prioriteettitoimenpiteet, joihin aiotte kiireellisesti ryhtyä, jotta me saamme tämän yhden yhtenäisen digitaalitalouden? Rova Cruz vastannee. Mr. Chair. Puheenjohtaja, parlamentaarikko juuri puuttui sellaiseen alueeseen, joka on prioriteetti ei pelkästään puheenjohtajan Barrosolle, vaan myös kaikille niille, jotka ovat mukana tässä uudessa komissiossa. Nyt kun puhutaan digitaaliagendasta, niin haluaisin sanoa vielä pari asiaa ennen kuin puutun näihin prioriteetteihin, jotka sisältyvät kysymykseenne. Jos puhumme digitaaliagendasta, ei se ole tavoite sinällään, vaan se on väline, jotta päästäisiin päivän päätteeksi erilais, toisenlaiseen Eurooppaan, jossa saadaan ö, viestintäteknologia parant, voi parantaa päivittäistä elämää. Ja me puhumme nyt kansalaisista ja yrityselämästä ja työpaikoista ja, ja elämisen laadusta ja yhdessäolosta. Ja on parikin prioriteettia tässä yhteydessä, jotka on syytä mainita. Joka tapauksessa meidän täytyy saada todellinen digitaalinen ja yhtenäismarkkina-alue, puhun siitä, että täytyy luoda myös sisältöjä online. Me tarvitsemme tätä sisämarkkinaa ja se on, ja jos me ajattelemme tällä, näin, niin se on jo melkoinen tekijä. Ja se vastuualue, joka minulle edelleenkin on, niin me yritämme saada yhteen, niin kuin varmasti tiedättekin, digitaalimarkkinoista ja, ja tästä online-yhteydestä se oli, siinä otettiin riski, että, että yritetään saada osapuolet yhteen, kun normaalisti ne tapaavat kuitenkin vain tuomioistuimissa. Ja siinä onnistuttiin. Ja tämä oli vain yksi askel eteenpäin oikeaan suuntaan. No hyvä asetelma tässä on, on tällainen työpaperi, jossa puhutaan Euroopan digitaalimarkkinoiden sisällöstä ja sisältötuotannosta. Minä tiedän, että että olette olleet tässä hyvin rakentavia tässä aloitteessa, joka avaa julkisen konsultaation ja myös mahdollisia poli- politiikkaoptioita, jossa luodaan, jossa on kysymys luovasta sisällöstä. Ja tässä pyritään löytämään parempaa sisältöä ja tehokkaampaa ö, oikeuksien haltijoiden suojaa. Yhdessä Barnierin kanssa suunnittelen meneväni tämän tyyppisiin prioriteetteihin, enkä puhu pelkästään puhumalla, vaan samalla aikaan tuloksia. Eh, Kiitos paljon. Ihan toinen, toinen lyhyt kysymys. Kun puhutaan näistä sääntelymarkkinoista, tavoitteena on vähentää tämmöistä liiallista sääntelyä sähköisessä viestinnässä sillä tavalla, että voidaan todella pitää kiinni kilpailulaista. Jos puhutaan viestinnästä, me olemme halunneet saada hyvää dynaamista kilpailukykyä. Siihen on onnistuttukin aika hyvin. Ja olemme ottaneet huomioon teidän panoksenne kilpailukomissaarina. Miten te aiotte nyt viedä päätöksen tämän vähentämisen, vähennämisen asteittaisen vähentämisen sääntelyssä. Ja minä luulen, että jos koko, sääntelyä poist, koko sääntelyn poistetaan, niin onko olisi se hyvä tämän lainsäädäntökäynnän loppuajatellen? Um, that... Jos puhutaan viidestä vuodesta, niin kyllä. Dankeschön. Kiitos. Rouva Trautman. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Rouva Cruz, te tiedätte yhtä hyvin kuin mekin, että numerisella sektorilla on hyvin tärkeä rooli talouden ja yhteiskunnallisen elvytyksen käynnistämisessä. Minun ryhmäni haluaisi kuulla teistä enemmän teidän tahdon, tahdosta sitoumuksesta saada todellista teollista politiikkaa aihun, koska viime päiviin asti on vaikuttanut siltä, että se on ollut vain paljon kauniita tyhjiä sanoja miten tällainen politiikka saadaan soimaan kauniisti verkostoihin investointeja, joka on työllistävää ja samalla voidaan innovoida ja se on myös kuluttajien saatavilla. Eilisessä Kegan Kinin kuulemistilaisuudessa kuulimme, että te vastaisit, jakaisitte vastuun innovaatiossa. Onko teillä samat näkemykset tästä kuin eilisellä komissaariehdokkaalla? Miten te aiotte pitää suhteita tähän pääosastoon ja kun puhutaan kilpailukyvystä? Me haluamme teiltä selkeitä viestejä ja konkreettisia sitoumuksia. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvon jäsen tässä kysyy minulta, tuenko minä tällaista teollisuuspolitiikan lähestymistapaa? Olen ehdottoman varma, että te varmaan tunnette minut hieman paremmin. Minä olen hyvin pragmaattinen. En voisi olla enempää hollantilainen tässä. Hyödynnän tätä mahdollisuutta nyt hieman selittääkseni asiaa. Jos minut nimetä, nimeätte tässä nyt komission jäseneksi, niin tulen toimimaan sen osalta, mitä pitää agendan osalta tehdä – yhteistyössä niiden kanssa, jotka ovat mukana tässä prosessissa. Nämä tahot investoivat ja me tarvitsemme sitä, että ne investoivat näihin uusiin rakenteisiin. Jos me komissiona sanomme, että nyt täytyy olla sataprosenttinen laajakaista kate, niin ei tarvita paljon mielikuvitusta sen tietämiseksi, että meidän täytyy aloittaa heti toiminta. Muuten me emme voi täyttää tätä tavoitetta. Jos tätä kutsutte teollisuuspolitiikaksi, niin no, kyllä se minulle passaa sitten. Minulle kaikista tärkeintä on se, että ihan vakavasti ottaen, kun puhutaan tästä osasta digitaaliagendaa, puhun tässä nyt kokonaislähestymistavasta, että saadaan sataprosenttinen laajakaiste kate koko Euroopassa. Meidän täytyy tarttua tähän kahdesta syystä. Ensinnäkin tällä tavalla edistetään kilpailukykyämme, mahdollisuuttamme päästä hieman niiden edelle, jotka ovat myös aktiivisia tällä alalla. Mutta tämä antaa myös hyviä mahdollisuuksia laajentaa talouden kasvua ja luoda työpaikkoja. Ja puhun tällaisesta investoinnista. Ei minun tätä tarvitse teille selittää. Ei tämä ole sellainen asia, joka voidaan aloittaa tästä heti ensi kuussa. Tällä luodaan politiikkaa, joka antaa oma panoksensa työllisyyden kasvulle ja vie taloutta eteenpäin. Kollega Trautman. Kollega Trautman. Oui, je niin en ole ihan vielä teidän hyvä ystävänne, koska ystävä, vastauksenne ei tyydyttänyt minua ihan kokonaan kun puhutaan innovaatiosta, mutta kysyn teiltä nyt lisää toisesta asiasta. Kansalaiset odottavat poliittisilta vastuuhenkilöiltä, että he kunnioittaisivat kansalaisten perusoikeuksia. Te varmasti tiedätte, että tästä on käyty paljon keskusteluja telekompaketista, internetin asemasta, ilmaisuvapauden puolustajan on kyse myös yksityisyyden suojasta ja oikeus mm, puolustautua. Miten te voitte taata, että kompromissista, joka löydetään, siitä äänestetään, ettei, siinä että sitä ei kierretä millään jollakin kansainvälisellä sopimuksella, joten niin kuin ACTA, joka on tällä hetkellä neuvottelujen alla, mm, kauppapääosastossa ja ettei millään tavalla kyseenalaistettu yhteisön oikeuksia, kun puhutaan vapaudesta ja kun on kyse teknisten vastuuinstanssien vastuusta pakenemisesta. I don't need uh, much time to... En tässä tarvitse pitkääkään aikaa kertoakseni teille, että minä vahvasti puollan asiaa ja minä en. Minä olen sitä mieltä, että tämä on aivan ehdoton perusoikeus, jota ei voida kiistää. Olemme samalla linjalla tässä. Jos me puhumme tästä väärennyksen torjuntakysymyksestä, niin olen aivan samoilla linjoilla kanssanne. Tästä asiasta täytyy Karl de Hyhtin kanssa keskustella. Ja kuten tiedätte, tavoitteena näissä neuvotteluissa on luoda kansainväliset puitteet no niin, että voidaan kansainvälisesti torjua väärennöksiä ja tekijänoikeusloukkauksia. Tällä tavalla meillä olisi kansainväliset säännöt näitä vastaan. Tässä mielessä ja nyky neuvotteluprosessissa neuvottelukumppanit usein korostavat internetin kasvavaa roolia. Yhdestäkään tekstistä ei vielä ole sovittu sovittu. tässä Yhdysvallat on tehnyt ehdotuksen ja komissiolle neuvottelujen tavoitteena on se, että meidän kansainväliset kumppanimme tapaavat ensinnäkin saman suojan tason tekijänoikeuksien osalta kuin Euroopan unioni tällä hetkellä soveltaa. Ja tässä täytyy olla kaikki takuut myös yhteisön lainsäädännön noudattamisesta. Komissio varmist, tulee varmistamaan ja Karl de Gucht sanoi aivan samaa meidän täytyy saada nämä takuut. Komissio on samoilla linjoilla nykyisestä lainsäädännön tasosta ja mitään harmonisaatiota ei tule tapahtumaan tämän kautta. Me pidämme kiinni linjastamme, kumppaneidemme täytyy neuvottelussa siirtyä lähemmäksi meitä. No niin, seuraavaksi Rova Eek. Pyydän Rova Klussiakin pitämään kiinni aikataulusta, koska minun täytyy muuten lähteä keskeyttämään teitä, koska muuten emme pääse ohjelmaan loppuun. Kollega Eek. Kiitos, puheenjohtaja. Ja Altin nimistä, nimissä toivotan teidät tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen. Ja tämä tietenkin me olemme tietenkin menneet eteenpäin innovaatioiden avulla. Haluaisimme, että, että käyttäjillä on vapaus tehdä omia päätöksiä. Tämä päät, vapaus kuitenkin rajoittuu sen myötä, että monet valtiot yrittävät valvoa tätä. Ajatellaanpa ongelmia, jotka liittyvät Kiinan Googleen. Telekom-paketti, joka hyväksyttiin syksyllä, merkitsee sitä, että me olemme Euroopassa osoittaneet, että on mahdollista saada oikeudellista turvallisuutta kansalaisille – Eh, markkinaliberaaliin suuntaan yhdistettynä. Nyt jos te eh, aiotte jatkaa tätä tietä Euroopassa ja varmistaa myös eh, verkkopuolueettominen ja niin, että virkavalta ei pääse liikaa puuttuvan asiaan. Rova Cruz. No, no minä, minä vahvasti kannatan tätä mitä näkemystä, jonka jaan, jaamme ja varmasti kaikki olemme tästä yhtä mieltä, ainakin näin olen ymmärtänyt teiltä. Verkon neutraalisuus on ehdottoman tärkeä ja henkilökohtaisesti laitoin jopa sydämen kuvan papereihini tuohon kohtaan. Se on äärimmäisen tärkeää meille kaikille. Komissio haluaa pitää kiinni internetin avoimesta ja puolueettomasta luonteesta. Tässä on useita syitä sen osalta, että täytyy olla hyvin varovainen niiden uusien uhkien osalta, joita on netin neutraalisuudelle. Täytyy estää esimerkiksi syrjintä tässä mobiilioperaattoreiden taholta IP-osoitteiden kanssa Euroopan unionissa. Meidän täytyy olla hyvin johdonmukaisia ja avoimia sen osalta, mitä tässä tehdään. Tämän vuoksi haluan, että telekom-sääntöjä vielä tarkastetaan uudelleen. Me haluamme vahvistaa kilpailevia markkinavoimia. Sitten Kiinan ja Googleen, jonka toitte esille. Olette varmaan yhtä mieltä siitä, että tämä on sellainen tapaus, jonka osalta on todistettu se, että mitä, korkeam, mitä hienosti säädettympiä kyberhyökkäykset ovat, niitä ei voi jättää huomiota. Ne ovat jos, joskus erittäin ö, luovia ja jos näin on, niin tämä tapaus on erittäin huolestuttava huolestuttava ihmisoikeuksien loukkaus, perusoikeuksien loukkaus Kiinassa ja muuallakin. Tämä on komission ja Euroopan parlamentin kanta varmastikin. Ja kysymys on myös mielipiteen ja ilmaisuvapauksien loukkaamisesta, joten tämä tapaus osoittaa jälleen, että ei pidä pitää itsestään selvänä sitä, että kaikki jakavat meidän näkemyksemme tästä kysymyksestä. Kollega Ek. Monet nuoret ovat erityisen huolissaan tällaisista koskemattomuus- ja oikeuskysymyksistä. Minun puolueeni nuorisojärjestö Ruotsissa keskustelee myös asiasta ja me kysyisinkin, että olisiko mahdollista, että EUn oikeusasiamies voisi saada lisää toimivaltuuksia tässä asiassa, että hän voisi puuttua myös näihin yksityisissä koskettavattomuuskysymyksiin. I get your point, but I think... No ymmärrän kyllä mitä sanotte, mutta ei tämä kuulu hänen vastuualueeseensa. Hänen, vastuulla, hänen vastuullaan on niin sanotusti jär, järjestömme sisäpuoli tässä. Ja meillä on vieläkin haastavampia mahdollisuuksia, mutta ajattelen tätä, jos teille sopii ja myöhemmin palaan asiaan. Keskustelen siitä kanssanne ja kollegoinne kanssa. Tämä on tärkein kysymys, mutta minun mielestäni tässä nyt oikeusasiamies ei ole oikea ratkaisu ratkaisemaan tätä. Kiitos kollega Lamberts. Uh, bienvenue Madame Kruse au nom des... Vihreiden nimissä toivotan teidät tervetulleeksi, Rova Cruz. Me olemme jo arvostaneet teidän panostanne kilpailukomissaarina. Me, ei se tarkoita sitä, että me haluamme teidän olevan täällä, mutta te olette tehneet jo loistavaa työtä edellisessä toimessanne ja varmasti teidän seuraavanne joutuu tekemään paljon työtä, jotta on teidän vertaisenne. Minä haluan jatkaa tästä netin neutraalisuuden puolueettomuudesta. Netti, internet on markkinoille tarkoitettu palveluväline, se on myös demokratian, demokratian takava väline. Sillä, sillä voidaan ilmaista itseään, sillä saadaan tietoa ja sillä voidaan taata paljon paremmin tiedon saatavuus kuin millään muulla välineellä. Kysymys nousee esille, aiotaanko nyt pakottaa tämmöinen puolueettomuus internetille. Tietysti voidaan miettiä, että millä tavalla operaattorit valikoivat sitä tiedon virtaa, mutta mitä teknologiaa käytetään, mutta teknologia itsessään, kun se on suljettua, jos ne ovat tehtyjä valintoja, niin ihan törmäävät tähän netin puolueettomuuteen. Tehän olette toim- törmänneet näihin teknisiin kysymyksiin Microsoftin puitteissa. Miten te aiotte toimia jatkossa teknologian, netin teknologisen puolueettomuuden kanssa, jotta verkosto pysyisi puolueettomana? Fokus. Äh, Rova Cruz. No, sopiiko, että, että saan? Yes, it's hieman tukea. Englanniksi vai? Anteeksi vain pieniä teknisiä ongelmia. Alles bestens organisiert mit ganz, ganz vielen Übertragungsanlagen und trotzdem geht dann irgendwas immer schief. On laitteita, laitteita voi aina siitä olematta, joskus menee asiat pieleen. Tämä minuutti otetaan sitten myöhemmin pois. Funktioniert? I, I believe that you were understanding Sweden. E, ilmeisesti ymmärrätte myös ruotsia. This is just to fill the time. Tässä kunhan vain aikaa kulutan. <laughs> Haben Sie die Frage verstanden, Frau Kruse? Äh, Rova Cruz, ymmärsittekö kysymyksen? Eiköhän tämä hoida. Se on Microsoft ja äh, verkon puolueettomassa tämä teknologi- teknologisten valintojen vaikutus, suljettu teknologi- suljetut teknologiat, jotka vaikuttavat tähän verkkoon puolueettu, verkko, verkko, verkon neutraalisuuteen. Miten voitte tehdä? No, me emme jarruta mahdollisuuksia tietyille teknologioille. Se pitäisi olla mahdollista näille teknologioille myös olla mukana. Täytyy puhua avoimesta lähteestä. Sen pitäisi, sen pitäisi olla mukana, koska muussa tapauksessa ajamme tilanteeseen, jossa tietyt hallitsevat toimijat lähtevät, lähtevät käyttämään väärin tilannetta. Verkkoneutraalisuus on avoin ja selkeä selkeä juttu. No jos voin sitten jatkaa tätä nyt, jos puhutaan siitä roolista, joita, joilla pyritään vähän hiiliseen, mutta myös vähän resurssiseen talouteen. Äh, puhutaan liikenteestä, energiatehokkuudesta, äh, liikkuvuudesta ja niin poispäin. Mitkä ovat niitä aloitteita, joita te haluatte esittää, jotta voitaisiin jouduttaa äh, e ITn vaikutusta tähän talouden muuttumiseen ja muuttamiseen? No niitä on paljonkin. No yhteistyössä useiden kollegojen kanssa. Tämä on se kiinnostavuus tässä salkussa. Ei tämä ei ole mikään kapea-alainen tai suljettu alue. Tässä puhutaan terveydestä, e-terveydestä, puhutaan myös kulttuurista, kulttuurista, siinä on kysymys kaupasta, siinä on kyse taloudesta, siinä on kyse yhteismarkkinoista, energiasta ja yhdessä lähdetään aloitteellisesti toimimaan, jolla voidaan parantaa esimerkiksi energiaa. Tämä on todellakin mahdollista järkevillä keinoilla vähentää energian kulutusta ja jos käytetään järkeviä mittareita. Myös voidaan kehittää teknologiaa, jotta saataisiin potkua näiden asioiden taakse. Ja tämä on sellainen juttu, jota minä, johon minä olen, josta minä olen kiinnostunut. Puhutaanpa ei pelkästään kukoistuksesta ja vauraudesta, vaan tässä on taustalla tietenkin kestävä kehitys, se on turva, liikkuvuuden turvallisuus, se on kysymys turvallisuudesta, vedestä ja energiasta. Täytyy olla aloitteellinen myös näillä aloilla. Ja uskon, että jos te tuette minua, niin meidän täytyy keskustella myös uudessa ohjelmassamme tutkimuksen kahdeksannessa puiteohjelmassa siitä, mitkä ovat prioriteetit, mitkä ovat painopisteet. Minä olen tietoinen siitä, että on tässä, minä esitän tässä hieman riskiä, riskialttiita huomioita, mutta minä kannatan enemmänkin sitä, että otetaan muutamat asiat esiin, jotka ovat todella tärkeitä. Ja siinä voitaisiin lähteä johtoon, ja eikä lähdetä levittämään energiaa kaikille, kaikille sektoreille yritetään hankkia, yrittää hankkia kaikkialta ystäviä. Koskaan ei saa kaikkia ystäviä rinnalle, ellei ole rohkeutta sanoa, että hieno juttu, mutta ei tällä hetkellä. Meidän täytyy ottaa muutama askel eteenpäin tietyillä alueilla ja aloilla. Meillä on muutamilla aloilla on jo tämän tyyppinen tilanne käsillä. Kollega Remek. Eh, děkuji, pane eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen ehdokas, kirjallisissa vastauksissanne ja itse asiassa mainitsitte tämän myös johdantopuheenvuoronne alussakin. Sanoitte, että haluaisitte rakentaa sillan digitaalikuilun yli, eritoten mitä tulee heikommassa asemassa oleviin ryhmiin. Haluaisin tietää, mitä, halua, mitä aiotte tehdä vanhusten, työttömien, nuorten ja vähätuloisten osalta niin, että he eivät ole sosiaalisesti huonommassa asemassa, kun luomme digitaalitietopohjaista yhteiskuntaa. Yliopistotutkimus osoittaa, väittää, että tässä saattaa tulla uutta sosiaalista epätasa-arvoa, koska on sosiaalisia ryhmiä, jotka eivät pysty käyttämään tietokoneita ja One Of... Olen varsin tyytyväinen kysymykseenne. Eräs seikka, johon meidän täytyy, jota meidän täytyy tarkastella nyt on se, että ensinnäkin me emme enää elää pelkästään verkostojen ja digitaalimedian ö, lähellä, vaan me elämme sen sisällä. Se on jotain semmoista, mihin jotkut meistä eivät ole tottuneet, mitä emme ole tottuneet seuraamaan, mutta tämä on kuitenkin pakko asia. Meidän täytyy osata elää sen kanssa. Ja koska minulla on nyt mahdollisuus saada tämä salkku, niin täytyy todeta, että meillä on sosiaalisesti tunnistettavissa olevia ryhmiä. Tai kysymys voi myös olla ikäryhmistä. Ja minä olisin todella pahoillani, jos me tässä menettäisimme sukupolvia, kun asiat etenevät niin nopeasti. Meillä on vastuu tässä. Meidän täytyy auttaa näitä ryhmiä niin, että he eivät äh, pelkää ICT-teknologiaa, vaan että huomaavat, että se voi olla erittäin mukavaa ja siitä voi saada paljon mielihyvää. Tässä meidän täytyy toimia. Jos meillä on sataprosenttinen laajakaista kate, niin silloin tämä ei voi olla enää tekosyynä sille, että ei tarkastella näiden ryhmien tilannetta. Tällä meidän täytyy aloittaa koulutushankkeita, mutta myös muilla tavoin toimia. Monet teistä varmaan ovat lukeneet tämän New York Timesin artikkelin Tanskasta, se oli maanantaina tai tiistaina, siinä käsiteltiin terveydenhuoltoa, että tämä voikin olla näin hieno juttu ikääntyneille ihmisille, nämä hienot mahdollisuudet, joita tämä tuo. Ja loppujen lopuksi tämä on kustannusteholtaan erittäin hyvä. Minä vain varoitan, että meidän täytyy ottaa todella huomioon ne ryhmät, jotka eivät vielä ole ymmärtäneet, miten tärkeää tämä on, tai jotka eivät osaa sitä ymmärtää. Lisäkysymys. Onko lisäkysymys? A e, ještě jeden doplňující dotaz. Mimo jiné mi ho připomněl i váš kraja. olisi toinenkin kysymys, ja tämä koskee teidän maamiehenne, e, joka on kuuluu ryhmämme, muistutti tästä ja tämä koskee PK-yrityksiä, nimittäin niin sanotuissa nopeissa digitaaliverkoissa, niitä on vain 10 prosenttia. Millä tavalla haluatte muuttaa tilannetta? Miten saat, haluatte saada PK-yritykset oikeastaan niin kuin, pysymään itsenäisenä, koska suuret yritykset pyrkivät nielaisemaan? No edelleenkin minun harrasteeni on, on tämä asia. Minä olin tässä nykyisessä tehtävässä niin kun vastaan kilpailupolitiikasta ja, ja valtionavusta, että keskityin, keskityin keski, pk-yrityksiin enemmänkin kuin vain harrastuspohjalta. PK-yritykset ovat 99 prosenttia kaikista Euroopan yrityksistä, jos me puhumme e, e, työpaikkojen lisäämisestä ja talouden e, kasvattamisesta, niin PK-yritykset ovat niitä, jotka luovat työpaikkoja, eikä, eikä niinkään, eivätkä niinkään hallitukset. Ja tämä sanottua, niin meidän täytyy ottaa ne vakavasti. Ja kun tässä puhutaan valtionapuasioista, meillä ei ole mitään erityistä ohjausta pk-yrityksiä. Tämä voidaan yhdistää. Ja tässä on mahdollista saada esimerkiksi valtionapua laajakaistaa varten ja niin poispäin. Kiinnostavaa tässä salkussa on se, että voi keskittyä ei pelkästään siihen, että saadaan potkua sen taakse, mitä siellä tapahtuu, vaan että myöskin edistää tutkimusta ja innovointia näilläkin, näissäkin kategorioissa. Mehän kaikki tunnemme näitä tarinoita, joita joita pojat ja tytöt sitten äh, luovat ja kehittävät että pitäisi saada enemmänkin tyttöjä sinne vielä mukaan, jotta saataisiin mahdolliseksi se, että että he pystyvät innovoimaan ja luomaan tuotteita omien aloitteidensa pohjalta. Ja jos se, että PK-yritys otetaan mukaan käyttämään uusia mahdollisuuksia, se on tärkeää, mutta se, mitä siis löytää myös tutkimus- ja innovointitoimintaan. Ja, ja kovin usein on kysymys siitä, että, että niitä kannustat olemaan aktiivisia. Mahdollisuudet ovat olemassa. Kollega Bontes kollega Bontes. Mevrouw Kroes, ik zal u uh, mijn vraag stellen in het Nederlands, uw uh, moedertaal. Rova Kroes, minä kysyn te, puhun teille äidinkielellänne eli hollannilla. Alankomaiden hallitus on onnitellut teitä tästä nimitysehdokkuudesta. Minun kysymykseni koskettaa sisämarkkinoita. Ne eivät toimi vielä ihan niin kuin niiden pitäisi. Kaikilla yrityksillä ei ole samoja mahdollisuuksia. Saksa turvaa saksalaisia yrityksiä, Ranskat suojelee ja turvaa omia yrityksiään. Ja hollantilaiset yritykset ovat suurissa vaikeuksissa yritykset, joissa telekommunikaatio on vahvalla siellä. Mitä te aiotte tehdä, jotta nämä sisämarkkinat parantuisivat viestinnän osalta, televiestinnän osalta? Kyllä, siihen vaikuttaa. Samat säännöt pitäisi toteutua kaikkialla ja vapauttakin pitäisi toteuttaa samalla tavalla. Mitä aiotte tehdä? Ehm, geef nog eens aan hoe belangrijk het is om niet me olemme voineet nähdä jälleen kerran, että kuinka tärkeää ei ole puhua vain sisämarkkinoista, sinällään, vaan pitäisi huomata, kuinka tärkeää on saada sisämarkkinat toimimaan hyvin käytännössä. Me olemme toki samaa mieltä siitä, että kaikki ei ole vielä täydellistä, kaikkea ei ole vielä laisinkaan toteutettu. Minä olen viimeinen ihminen ainakin sanomaan, näin. Enkä koskaan voisi sanoa, että ei ole mitään enää tehtävä. Mutta en kuitenkaan suhtautuisi kielteisesti, ainakaan silloin kun puhutaan telekomista. Mutta minä puhun mieluummin koko markkinoista. Mehän olemme jo voineet nähdä, että silloin kun taloudella menee huonosti, niin siellä täällä ilmenee protektionistisia suuntauksia. Ne profuloituvat tai vahvemmin tai vähemmän vahvemmin, mutta ainakin mitä omaan kokemukseen ja tietooni tulee, niin uskon kuitenkin, että kun siirrytään toimintaan, niin silloin syntyy heti positiivista tulosta. Brysselissä ryhdytään toimiin Ja eihän silloin tietenkään toimita sääntöjen vastoisesti. Jos puhutaan televiestinnästä ja niihin kytkeytyvistä markkinoista aivan erityisesti, niin ihan oikeutettua on sanoa, että yritysten toiminnan vapauttaminen äh, on edennyt hyvin, mutta joissakin valtioissa tätä kysymystä jäsenvaltioissa ei ole käsitelty asianmukaisesti, eikä ole noudatettu täysimittaisesti sisämarkkinoiden pelisääntöjä. Mitä aion tehdä? Aion seurata hyvin tarkasti ja läheltä, mitä tekeillä, mitä tapahtuu. Jos joku tulee sanomaan, että vapaa, vapaata kilpailua ei ole noudatettu, niin tutkin tapahtumia tosiaan, tutkin sitä, mitä minulle kerrotaan, mistä saan informaatioita ja ryhdyn heti miettimään, mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Käymme keskusteluja kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja, jotta, ja muistutan heille, että sääntöjä pitää noudattaa. Eli ryhdymme heti toimiin. Onko lisäkysymys, hyvä kollega? Nee, dank u. Het is een eh, duidelijk verhaal. Ik heb geen eh, Ei ole, kyllä minä sain ihan hyvän vastauksen jo lisäkysymykseen. Kiitoksia, herra Ryyvi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, olen iloinen siitä, että tänään – tässä kuulemistilaisuudessa voidaan selvittää eräitä kysymyksiä. Minusta on tärkeää selvittää, että missä, missä on mielestänne äh, ero silloin, kun puhutaan verkkovierailumaksuista äh, äh, kilpailukomissaarin silmin ja digitaaliagendakomissaarin silmin. Meillähän on verkkoviluasetuksessa todettiin, että tukkutasolla tariffit saavat olla megabaittia kohti korkeintaan euron verran – ja omistuksessa kotimaassani on tällä hetkellä samasta määrästä hinnoiteltu yksi sentti. Ja, sitten, sitten kun taas kotona maksan sentin ja tukkupulla on euro, ja kun sitten siirryn Itävallasta euro, Belgiaan, niin maksan 13,9 euroa samasta, samasta tehosta yksi sentti tai yksi euro tai 13,9 euroa ja sitten äänipuheluissa siitä asetuksesta huolimatta näitä väärinkäytösrajoja on 0,52 euroa, joita useimmat operaattorit noudattavat. Nyt meillä on kansallisia tariffeja, joissa on neljän sentin hintoja 0,52 ja toisaalta, miten tämä ero voidaan hoitaa kilpailukomissaarina tai sellainen komissaarina, joka vastaa digitaaliagendasta? Rova Kroos. Um, hope, hope, uh, hopefully I... Toivottavasti, toivottavasti pysyn johdonmukaisena ja, ja, ja toivottavasti eroja ei tule. Jos, minä tuo, jos te tuette minua, se olisi aika erikoista, olisin toimisin eri lailla uudessa salkussa. Eh, puheenjohtaja, tiedän, että, että vastaan eh, korkean profiilin eh, parlamentaarikolle, kun puhutaan verkkovierailumaksuista, te olette esittelijä, te tiedätte kaiken tietenkin tästä asiasta. Ja aikaisemmin olette antanut minullekin tietoa, joka oli todellakin yksi niitä tekijöitä, jotka veivät meitä eteenpäin joskaan emme ole vielä päässeet perille. Mutta sinällään on hieno juttu, mitä on saatu aikaan. Onnittelen Rova Redingia, onnittelen parlamenttia, ja tämä oli todellakin yhteistyön hedelmä, ja olen varma, että E, että kun nämä askeleet on otettu kahdessa päätöksessä 2007-2009, että paljon on saatu aikaan. Mutta nyt, nyt kun kakun syönti on päällä, niin siitä ruvetaan pikkuhiljaa saamaan oikea maku, maku päällä. Nyt nämä alat, joista te puhutte datasta e, ja muut asiat, jotka huolestuttavat teitä, on tärkeä asia. Meidän täytyy jatkaa ja ihanteellinen ratkaisu olisi Euroopan tason verkkoviralomaksujärjestelmä. En tiedä, riittääkö tähän viisi vuotta. Olen aika varma, että ne näin ei tule, tämä ei onnistu, mutta täytyy kuitenkin, tässä on kysymys haasteellisista tavoitteista. Ja sitten kun ajatellaan kuluttajia sisäisillä markkinoilla, kun ylitetään maantieteellisiä rajoja, niin sen ei pitäisi vaikuttaa, tai ainakin jostain vähän sen pitäisi vaikuttaa näihin palveluihin ja hintoihin. Mutta meidän täytyy odottaa selvityksen tuloksia, sitten meidän täytyy analysoida, mitä, mistä on todella kysymys, ja vakuutan teille, ja myös maaliskuun jälkeen voin viestiä teille, että taka katsotaan, että, että missä ollaan, jos te olette hyväksyneet minut uuteen salkuun. Paul Rybik, lyhyt lisäkysymys. No, kiitoksia. Tarkoittaako tämä se että ehkä tulossa äh, asetus numero kolme vai siirtyykö tämä tehtävä sitten äh, Euroopan tason halli, äh, säätelyviranomaisille? Rova Cruz. No, nämä päätökset, jotka ovat mukana telekompaketissa – meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kansalliset, kansalliset viranomaiset muodostavat uuden alueen. Tämä ei ole pelkästään teille tavallaan Lissabonin agendan pohjalta, jossa teidän toimivaltanne on laajentunut, vaan tässä tämä on myös kansallisille viranomaisille uusi alue. No, ha, tiivis yhteistyö, sille se on haasteellinen kysymys, jossa kansalliset viranomaiset ovat yhteistyössä meidän kanssa ja parlamentin kanssa, ja meidän täytyy odottaa tätä väliaikaisraporttia ja se tulee olemaan tänä kesällä ja sitten vuosi siitä me saamme loppuraportin ja sen jälkeen täytyy tehdä toivottavasti selkeät päätelmät ja haluan olla myös selvä sanainen, että verkkovierailuasetus, se, se, kyllä sen, tässä pitäisi päästä eteenpäin, se pitäisi olla sellainen markkina-alue, joka markkinoiden pitäisi tämän homman tehdä, mutta markkinoita on markkinoita ja tämä täytyy selvittää. Frau Ulskog. Rova Ulskog. Tack så mycket. <clears throat> Fru Kroos, jag ser att ni har ett stort fråge. Kiitoksia, Rova Kroos. Näen, että, että teillä on puussanne äh, suuri kysymysmerkki. En tiedä, miten se pitäisi tulkita, koska oletan, että meillähän, mehän tässä kysymyksiä esitämme ja te vastaatte. Minäkin haluaisin puuttua verkkoneutraaliteen, verkon puolueettomuuteen. Tämä on hyvin tärkeä asia. Komissiohan on parlamentin aloitteesta, erityisesti Katarin Trautmanin aloitteesta, tehnyt, käynnistänyt selvityksen. Ja haluaisin tietää, että onko jo tänään jotakin kerrottavaa siitä, mitä tässä selvityksessä on saatu aika selville, koska tietääkseni komissio on laatimassa paperia, on laatinut paperin tästä verkon puolueettomuudesta ja tiettyjen lähteiden mukaan, joita olen nähnyt, niin tämä on hyvin sekava dokumentti. Voitteko selventää tätä, jotta tämä kysymysmerkki saadaan pois? Rova Cruz. Helpoin vastauksen osa on tässä tämä minun rintakoruni. Minä sen valitsin en sen vuoksi, etten tekisi kaikkea, niin vastatakseni Kysymyksiinne, vaan sen vuoksi, että en ole ollenkaan varma tämän kuulemisen tuloksista. Sen vuoksi minä valitsin tämän rintakorun. Sitten tämä väliaikainen kertomus, mistä siinä on kysymys? En tunne näitä loppujohtopäätöksiä, sanotaan tämä nyt tällä tavalla. Joka tapauksessa me pidämme kiinni linjasta ainakin siinä määrin kuin minä olen mukana tässä ja tämä riippuu teistä. Tässä täytyy ehdottomasti vahvistaa kilpailukykyä, markkinavoimia ja avoimuutta. Ja että kysymys on avoimesta, neutraalista verkosta Muuten me menetämme mahdollisuuksia. Tämänhän minä mainitsin aikaisemminkin jo arvon jäsen Lambertille. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Nettineutraalius on tärkein asia. Meidän ei pitäisi lähteä millekään muulle tielle. Onko teillä lisäkysymys? Kiitoksia vastauksesta. No, mutta Tämä sekavuus tässä dokumentissa voisi johtua siitä, että ehkä tämä verkkoneutraalisuus, se käsitetään eri tavalla. Voisitteko käsitellä, miten te määrittelette tämän verkon puolueettomuuden tai verkkoneutraalisuus? Mitä se tarkoittaa teidän mielestänne? For me, net neutrality is in... Minulle nettineutraalius, ja minä kyllä ymmärrän nyt teidän poittinen tässä. Tässä on hieman sekannusta, jos tämä nyt kauniisti sanotaan, ja aina Kysymys ei ole tästä määritelmästä, joka minulla on nettineutraalisuudesta. Ydinkysymyksenä on se, onko internetin, eh, siis nettioperaattorit, voivatko ne käyttää eh, valvontavaltaa tai rajoittaa käyttäjien sisältöön pääsyä. Kun tämä tehdään kaupallisista syistä minun mielestäni tämä on ehdoton ei. Vain silloin, kun kysymys on turvallisuusasioista tai roskapostista, ihan vain mainitakseni tässä nyt kaksi, no, onhan näitä pitempikin luettelo, mutta mitään kaupallisesti motivoitua syytä ei tässä voi olla. Tämä ei ole nettineutraalisuutta. Kiitoksia sitten kollega Högmark. Kiitos. Yksi tärkeimpiä ja haasteellisimpia asioita, jotka ovat edessämme lähivuosina, on se, että mitä, millä tavalla toimintaan tämän digitaalisen osingon kanssa. Se on keskeistä, millä tavalla voidaan kehittää Euroopasta johtava alue maailmassa suhteessa tietoteknologiaan kaikilla tasoilla. Kysyisinkin teiltä, miten te aiotte edetä suhteessa tähän digitaaliseen Antti, että minkä, eh, koska meillä on valtavasti mahdollisuuksia erilaisille palveluille tässä Euroopan kehittyessä. Sometimes, uh, eh, Mr. Chair, um, I'm counting my blessings. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että kun tästä asiasta puhutaan, no niin tiedän, että tässä on valtaisa mahdollisuus digitaalikuilun osalta tarkoituksenahan on muuttaa järjestelmiä. Tämä on valtaisa haaste analogisesta TV-stä digitaali-TV:seen siirtyminen tarkoittaa sitä joka tapauksessa, että operaattorit voivat parantaa, muuttaa palvelujaan. Meidän pitäisi tässä auttaa tätä levittämään, niin me voimme käyttää yhteismarkkinoita ja harmonisoida mahdollisuuksiemme mukaisesti asioita. Jos jäsenvaltiot tässä toimivat eri tavalla, niin me tässä häviämme. Tässä saataisiin paljon enemmän laatua, paljon enemmän valinnan varaa. Ja kaksi seikkaa täytyy vielä mainita, jos sallitte. Komissio pyytää jäsenvaltiot jäsenvaltioita saattamaan loppuun järjestelyt siirtymiseksi analogisesta digitaaliseen tv ja komissio on asettanut tässä määräajaksi vuoden 2012. Toiseksikin haluaisin vielä mainita, että meillä pitäisi olla kansallisten viranomaisten edistämä ja kannustama toimintaohjelma niin, että voidaan saada innovatiivisia uusia palveluja tähän. Ja me haluamme antaa teknistä apua jäsenvaltioille, jotka haluavat avata niin kutsutun 800 megahertsin kaistan. Viime lokakuussa meillä oli kansallisten viranomaisten koordinaatoreita toimia, jotta voitaisiin avata tämä spektri kilpailukykyisille innovatiivisille palveluille. Ja meidän pitäisi todella kannustaa tässä. Nämä ovat suuria haasteita. Heikman, tuli se kysymys. Kiitoksia. Minusta tämä oli hyvä, mutta haluaisin myös painottaa sitä kysymystä, joka liittyy siihen, miten täytyy ette toimia. Miten te varmistatte sen, että voidaan hoitaa kaikki eturistiriidat perinteisten käyttävien käyttömahdollisuuksien uusien käyttömahdollisuuksien kohdalla? koska tämä on erityisen tärkeä asia ja tämä on myös sellainen asia, jolla voidaan päästä yhteen digitaalimarkkina-alueeseen Euroopassa. Jos, ja silloin meidän täytyy välttää kansallisia verkkovierailujärjestelmiä ja meidän täytyy päästä sellaiseen digitaaliseen tilanteeseen, jossa käytetään uutta teknologiaa, joka, joka on rajat ylittävä. Like to... Kolmea seikkaa haluaisin tässä nyt teille tuoda esille. Ensinnäkin oma aloitteen taajuus huippukokous. Tämä järjestetään yhteistyössä komission ja parlamentin kanssa. Tämä on aivan loistava aloite Euroopan parlamentilta. Ja komissio tulee tässä auttamaan tietysti. Toiseksikin. Tämän huippukokouksen jälkeen, kun siitä on saatu johtopäätökset, meidän täytyy valmistella radiotaajuuspolitiikkaohjelma ohjelma ja tämä monivuotiselta pohjalta. Ja meidän täytyy pyytää jäsenvaltioita nyt tutkimaan asioita niin, että huomataan, mitä eroja niiden välillä on, ja samoin kuin nettineutraalisuuden kanssa, niin täytyy toimia niin, että vanhempia toimijoita ei kohdeltaisi huonompi kuin uusia tulokkaita, mutta myös päinvastoin. Tässä täytyy olla valvontaprosessi, jonka lopputuloksena loppujen lopuksi sitten olisi hyvä toiminta. Tästä täytyy vetää oikeat johtopäätökset, tai muuten ohjelma täytyy korjata. Kiitoksia. Sitten kollega Tika on seuraava. Mulțumesc, doamnă comisar, aici sunt. Sper ca semnul... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, rouva komission jäsen ehdokas. Toivottavasti kysymysmerkki edustaa avointa vuoropuhelun mieltä. Toivottavasti voitte vastata kysymyksiinne. kysymyksiini. Internetmarkkinat vaativat tehokasta hallinnollista yhteistyötä ja palveludirektiivissä todetaan, että tammikuusta 2010 lähtien kaikilla palvelun tarjoajilla pitäisi olla mahdollisuus saada relevantteja tietoja. Niillä pitäisi olla yksi ainut sähköisesti käytettävissä oleva tiedon hakupaikka, mutta tätä tavoitetta ei ole vielä saavutettu, mitä tulee hallinnollisiin ja oikeudellisiin esteisiin. Haluaisin kysyä teiltä, mikä on tällä hetkellä asioiden tilanne E2010 ohjelman osalta ja mitä aiotte tehdä varmistaaksenne sen, että Euroopan talous voi olla kilpailukykyinen tietoyhteiskunnan kehityksen myötä. Minä puhun tässä laaja kaistasta, e-hallinnosta ja niin edelleen. Rova Cruz, todellakin aika, aikataulu ei ole vielä täysin sellainen kuin luvattiin. Sen ei pitäisi olla syy siihen, että, että menettäisimme linjamme mitä pikemmin sen parempi. parempi. Tehän mainitte, missä ollaan jäljessä joka tapauksessa tämä on prioriteetti. Palveluntarjoajien pitäisi olla varmoja siitä, että, että, että jos he käyttävät tietyllä tavalla, niin muutkin käyttäytyvät samalla tavalla. Me tarvitsemme molempia niin että voi olla varma siitä, että, että voitte olla varma siitä, että minä seuraan tätä tilannetta tarkasti ja olen valppaana ja eli me, se kuuluu meidän toimivaltaan, me sitten puhumme kansallisten viranomaisten kanssa ja, ja myös teidän kanssanne. Danke, Frau Tikau. Kiitos, Frau Tikau. Mulțumesc, deci uh, să înțeleg că va urma. Kiitoksia. Pitäisikö minun nyt ymmärtää tästä vastauksesta, että E2010 suunnitelma tulee jatkumaan kohti kunnianhimoisempia tavoitteita. Haluaisin myös mainita sen seikan, että eh, viestintä, eh, perusrakenteet ja IT-järjestelmien käytettävyys sisällön turvallisuus ja kuluttajien, käyttäjien suojaaminen ovat ehdottoman tärkeitä tietoyhteiskunnassa. Viime vuonna 40 prosenttia eurooppalaisista ei käyttänyt internetiä, 46 prosent, 46 prosentilla kotitalouksista ei ole internetyhteyttä. Mitä toimia tai aiotte toteuttaa, jotta saavutetaan laajakaistan osalta 100 prosenttinen kate, niin että internet on käytössä myös aivan äärialueilla? Ja mitä aiotte myös tehdä vammaisten osalta tässä kysymyksessä? Four questions. Uh, Neljä kysymystä, puheenjohtaja. Minä no, vastaan ensimmäiseen kysymykseen kyllä. E 2010. Eikä ole syytä menettää tässä linjaa. No, miksi kaikki eivät pääse hyötymään näistä mahdollisuuksista – enkä nyt puhu, enkä nyt puhu tästä 100 prosentin kattavuudesta, vaan puhun siitä, mitä te selititte näillä luvuillanne. mahdollisuudet ovat käytössä, mutta niitä ei käytetä. Pari asiaa, jotka voisivat vaikuttaa myönteisestikin. On kysymys luottamuksesta ja turvallisuudesta. Ja oli kovin kiinnostavaa havaita, että kun kun puhutaan rahoitustoimista tai sitten toimista, joilla, joissa täytyy olla todella varmalla pohjalla, että mitään väärinkäytöksiä ei tapahdu tai mitään yksityistä, yksityisyyttä ei rikota. Meidän pitäisi olla tässä tarkkana ja valppaana. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että vaikkakin me ajattelisimmekin tai olemme tietoisia siitä, että, että, se, että se on luotettavaa, niin epäluottamusta syntyy kuitenkin aika usein. Siksi meidän täytyy kouluttaa, en halua käyttää tätä sanaa, mutta meidän täytyy informoida ihmisiä siitä, mistä kysymys on, mistä on kysymys. Joskus tämä, tässä tarvitaan paljon enemmän huomioita meidän puolellamme ja myös jäsenvaltioiden tasolla, mutta joskus on kyse vain siitä, että ei ole riittävän tietoisia. 100 prosentin laajakaista kattavuus, minä teen parhaani, jotta saataisiin osapuolet tekemään suunnitelmia ei, ole, ei, tämä, ei tämä koska ainoastaan maaseutua, vaan, mutta meidän täytyy muistaa se, että valtion apu voisi olla yksi haaste, jolla voidaan tämä aukko täyttää. Ja vammaisista voin vakuuttaa, että se on listalla kuten kaikki eurooppalaiset. Rova Cruz, hyvät kollegat, meidän täytyy olla hieman huolellisempia tämän ajan kanssa. Olen huolissani siinä, että loppu, sitten lopussa kaikki eivät pääse esittämään kysymyksiään. Siksi minä todella vetoan, että pitäkää kiinni puheenjohtajanne. Seuraavaksi herra Kansion. Grazie, signor commissario designato. Lei ha una... Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä rouva komissaari ehdokas kestävä kehitys. Kehityksen pitäisi taata turvallisuus. Sen pitäisi myös pystyä takaamaan taisteluvärnöksiä vastaan. Sen pitäisi myös pystyä takaamaan eh, täydet vapaudet yksityisyyden puolella, mutta minä voin puhua tässä, voisin puhua tekijänoikeuksista, digitaalisuudesta, yliopistotuotteiden digitoinnista. Se on hyvin pitkälle edennyttä jo, mutta tekijänoikeudet tekijänoikeuksia ei noudateta. Direktiivit ovat riittämättömiä. Direktiivi 29 vuodelta 2001 sanoo, että jäsenvaltioidet ovat heikossa asemassa suhteessa esimerkiksi amerikkalaisiin. Täytyy kunnioittaa ja noudattaa tekijänoikeuksia. Siitä kumpuakin kysymykseni. Hyvä komissaari ehdokas Rova Cruz, miten te aiotte itse sopeuttaa teknologiset prosessit. Miten te aiotte toimia niissä tapauksissa, joissa vaaditaan tekijänoikeuksien levittämistä? Puhun tässä koulutuksesta ja tutkimuksesta. One. Rova Cruz. Yksi tämä on yksi komission politiikan herkistä aloista. Tekijänoikeudet, kun puhutaan esimerkiksi pirattikopioista. No tämä on ikään kuin kehä Niin pitkään kuin meillä on erilaisia erilaisten kansallisten tekijänoikeussäädösten kirjo, niin me emme voi saada yleiseurooppalaista väärennösten torjunta-aloitetta mutta tämä ei ole ainut asia tässä. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että ne, jotka luovat esimerkiksi jonkun palvelun, he ansaitsevat siitä korvauksen. Jos me emme sitten onnistu hyödyntämään yhtenäismarkkinoiden lähestymistavan tarjoamia mahdollisuuksia, niin on kovin hankala löytää sellaista tapaa, jolla me voimme tehdä sen, mikä meidän pitäisi tehdä ja meidän on vaikea suojella tekijänoikeuksia. Ne ovat tärkeitä taloudellemme ja ihmiset kaiken lisäksi ansaitsevat tämän suojan. Komissio tulee jatkamaan jäsenvaltioiden aloitteiden tarkastelua. Meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että yhdessä eh, keskustelin tässä Michel Barnierin kanssa ymmärsin, että hänkin haluaa löytää ratkaisun asiaa. Meidän täytyy nyt yhdessä miettiä asiaa ja yrittää löytää ratkaisu. Ja pelkään, ja tämä nyt on viimeinen huomioni tähän, minä pelkään sitä, että muut kiirehtivät meistä ohi. Ja Eurooppa, kun se ei pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa, niin loppujen lopuksi tulee todellakin koko pitkän junan peräpenkillä onko herra Kantsinen lisäkysymys? Senso che mi trova eh, soddisfatto, però atti... Muutama sekunti vain. Huomio, huomio. Nyt aikarahoihin meillä on tässäkin kiire. Tämä on hyvin herkkää aluetta. Minä pyydän, että te todella suosisitte niitä teknologioita, jotka jotka suosivat näkövammaisia, että heillä olisi taattu pääsy kirjallisuuteen piiriin. Olisin iloinen, jos minulla olisi mahdollisuus tähän uutena komission jäsenenä. Hall. Rova Hall. Written reply, you mentioned... Kirjallisessa vastauksessa mainitsit, että IKT on avain ilmastonmuutoksen haasteisiin ja ikääntyvän väestön asettamiin haasteisiin. On monia IK teen IK-teknologian valvontajärjestelmiä, jolla voidaan vähentää myös energiankulutusta rakennuksissa, liikenteessä, logistiikassa ja muualla. Mitä, mikä, mitä te voitte nimenomaan tehdä, jotta saataisiin tämä teknologia jokapäiväiseen käyttöön? Kiitos. Se on kysymys viestinnästä on kysymys siitä, että informoidaan ihmisiä, ja joskus minulla on sellainen ajatus, että, että ellemme ota että ellemme ota tilaisuudesta vaarin, että otetaan kaikki tekijät ja toimijat mukaan tähän peliin, niin silloin tulokset ovat huonompia kuin jos kaikki olisivat mukana. Tässä on, täällä on paljon luovuutta, on paljon kiinnostusta, on paljon sitoutuneisuutta, on syytä viestiä, mistä on kysymys ja sitten tätä minä yritän tehdä, yritin tehdä myös kilpailukomissaarin salokkunin kanssa. Ja tällä alalla tämä voi olla, tämä voi olla suurempikin haaste mutta tämä on se salkku, jossa tarvitaan viestintää, että eiköhän lähdetä tuumasta toimeen. Rova Hall, lisäkysymys. Kiitoksia. No yksi tietty asia, äh, äh, tällainen globaali äh, paikoitusteknologia, se on yksi asia, mutta sitten tällaiset yksi hätäpuhelinnumero, on, pystytäänkö siinä paik- käyttämään paikallistamisteknologiaa, jotta voidaan havaitsemaan ihmisiä, jotka ovat hädässä. Onko teillä ajatuksia tai suunnitelma sen varmistamiseksi, että kaikki käytössä olevat teknologiat saadaan käyttöön tähän 112-palveluun, jotta voi pystytään pelastamaan ihmisenkiä? no kyllä, meidän täytyy oppia. Kaikki jäsenvaltiot ovat mukana tässä projektissa, se on hieno aloite, 112. Päivä on määritelty, lyöty lukkoon, meidän täytyy yrittää viestiä tästä. Tässäkin on kyse viestinnästä, mutta päivän päätteeksi on kysymys jäsenvaltioista, että miten ne huolehtivat siitä, että, että ne ovat osapuolena tässä isossa ja tärkeässä projektissa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa huomioon se, että tässä voidaan pelastaa ihmishenkiä ja, ja paljonkin. Kiitoksia, herra Tsukalas. Να σας καλησπερίσω ερήτημος κυρία και να σας minä haluaisin toivottaa omalta osaltani teidät tervetulleeksi, rouva komissaari ehdokas. Olette tervetullut tänne parlamenttiin. Minä istun täällä, jos ette vielä ole nähnyt, missä kohtaa salia istun. Minä viittaan kolmeen edelliseen puhujat, jotka puhuivat verkon neutraalisuudesta. Minä haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Jos ymmärsin kaiken ihan oikein, niin te olette valmiita sitoutumaan siihen, että suojaatte verkon neutraalisuutta, turvaatte sen neutraalisuuden. Minä haluaisin tietää, mi- mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voitte todella taata tämän neutraalisuuden, neutraaliuden. Ja voitte taata verkon avoimuuden, että se olisi avoin kaikille Euroopan kansalaisille. Te puhuitte myös erilaisista... Ήθελα να μας πείτε ποια είστε toimittajista, tuottajista ja niistä, niistä esteistä, jotka riittävät tähän vice over. Mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä sen suhteen? Together with the member state. Jälleen tässä yhdessä jäsenvaltioiden ja kansallisten sääntelijöiden kanssa täytyy toimia. Jos me puhumme verkon neutraalisuudesta, niin – ei siinä voi olla eroa sillä, että VOIPtä ei voisi toteuttaa. Tässä käytetään ihan tasan tarkan samaa perusrakennetta. Meidän täytyy toimia, meidän täytyy pakottaa ne toimijat, ja tässä palaan tähän aikaisempaan vastauksen Rova Ulskoville siitä, että tässä on ehdoton ero kaupallis siis kaupallisen lähestymistavan, kaupallisten syiden takia verkkoon pääsyn kiellolla. Tämä on ehdottomasti sääntöjen vastaista. Olen ehdottoman luottavainen sen suhteen, että yhdessä me voimme toimia. Meidän täytyy olla aktiivisia, meidän täytyy valvoa ja viestiä myös se, että tämä on hyvin vakavasti otettava kysymys. Υπ' αυτήν την Θεωρείτε ότι η ουδετερότητα του διαδικτύου... Oletteko te sitä mieltä, että verkon neutraalisuuden pitää olla ehdoton ehto uusille televiestinnän verkkoille Euroopan alueella, erityisesti niille, jotka pääsevät hyötymään tästä digitaalisuudesta, digitaalisesta hajonnasta? Periaatteessa meidän pitäisi pitää kiinni tästä linjasta. Nettineutraalisuus ja täytäntöönpano. No ei minä nyt sano tässä, että loputtomasti. Tämä ei ole meidän toimivallassamme niin sanotusti, mutta siinä määrin kun me olemme nyt tästä tietoisia, niin tämähän on kaikkialla vallallaan. Danke sehr, Herr Kiitos. Sitten Kalviin. Madam Commissioner Designate. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä asia. Internetpohjaisen talouden kehittäminen sisältää myös riskejä meillä on, tämä koskee verkostoja, kuluttajia ja inter, tiedotus- ja viestintäteknologiaa ja kansalaisia kaikkiaan. Cyberrikollisuus on keskeinen sillä siellä tässä. EUn täytyy saada aikaan oikea tasapaino toimien kohdalla, joilla voidaan suojautua kyberrikollisuudelta. Ja jotkut, näyttää siltä, että jotkut hallitukset kuitenkin käyttävät tätä väärin ja missä määrin te keskitytte tähän asiaan teidän toiminnassa? Oletteko valmis luomaan eh, Euroopan, Euroopan tason kyberrikollisuuden eh, toiminnasta vastaavan koordinaattorin ja tällainen koordinaatio se, sen pitäisi koordinoida 27 maan viranomaisen toimintaa ja millä tavalla huolette se, että eh, Eurooppa pääsee eteenpäin tällä alalla. We need to be, so meidän täytyy olla mukana siitä, siinä, mistä te puhuitte. Tämä on yksi sellainen asia, joka ei ole pelkästään tilanteen väärinkäyttöä. Siinä on rikollisia näkökohtia mukana ja, ja se, siinä hyökätään ihmisoikeuksia vastaan, josta puhuin. Niin kuin Google-esimerkki on osoittanut, tänään aamulla luin yhdessä sanomalehdestä kyberrikollisuudesta ja se oli kohdennettu yksi, suuriin pankkeihin, jossa asiakkaat, tämän pankin asiakkaat saivat sähköposteja, niin kuin sain kabinettini jäsenet saivat. Tämä on ihan sattuma, että he saivat sähköpostia, jossa oli sama sieltä, jossa sanotaan, että pankki, pankki se, mukavasti selvittää, että, että täytyy laittaa äh, salasana, sitten tiedät viedään verkkosivuille, joka näyttää ihan oikealta pankin kotisivulla, ja sitten kun rikolliset saavat teidän yksityistietonne ja salasananne tämän muutoksen myötä mukamas, niin silloin te luulette, että se on teidän pankkinne. Ja minä luulen, että tämä ansa on, on aika uskottavan näköinen. Se on, siinä on ollut paljon uhreja ja olen huolissani tästä tämän tyyppisistä hyökkäyksistä. Ja minä sain tietää, että on mustat pimeät markkinat, jossa on hakkereita ja rikollisia mukana, jotka voivat löytää viruksia ja äh, tätä kautta äh, äh, sähköpostiosoitteita ja myös luottokorttitietoja yli miljoonaa virusta havaittiin vuonna 2008 ja, ja tämän kyberrikollisuuden kustannukset kasvavat jatkuvasti. Ja me tiedämme, että sitä, rajat eivät sitä estä. Se on globaali asia. Ja teidän huomionne, että tämä täytyy tehdä yhteistyössä silloin. Se on todellakin mielekäs kommentti. Muussa tapauksessa me olemme hyvin kapea-alaisia ja katsolimme vain omien silmällä siemen läpi. Yksi niin tulee olevan digitaaliagendalla, tai tulisi olemaan – Euroopan äh, pitäisi saada, Euroopasta pitäisi saada internetin kuluttajien turvallisimmaksi paikaksi. Ja tässä toivon, että te puhutte toisen, esitette toisen kysymyksen, niin sitten voin jatkaa tästä. Nachfrage. Lisäkysymys. I'll make that for you, madam. No, esitänpäs tästä sitten sen toisen kysymyksen. Palaisin vielä, että äh, tähän koordinointiin koska joissakin äh, maissa puhutaan äh, tästä omilla nimillä. Ne ovat ihmisiä, yksilöitä, jotka seuraavat, mitä tapahtuu ja mitä toimia voidaan tehdä, jotta voidaan lisätä turvallisuutta. Ja tämä on, tämä on verkosto, jossa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Oletteko valmis tukemaan tätä asiaa Euroopan unionissa? Ja, ja puhutaan myös toisista väärinkäytöksistä. Puhutaan, eri maissa tapahtuu, niin kuin minun maassani Bulgariassa, jossa poliisi haluaa rajattomat, rajattomat pääsyt kaikenlaiseen viestintään, jota tapahtuu internetissä tai kännyköissä. Miten, miten te saatte aikaan tasapainon kyberrikollisuuden vastuullisuuden niin myös sen, ettei puututa yksityisyyteen? No, se, minkä tässä otitte esille, kun puhuitte tietosuojasta ja sitä koskevasta direktiivistä. Komissaari Reding, hän, joka vastaa tästä salkusta, jonka hänen täytyy oikaista tämän direktiivi ja ottaa siinä huomioon nämä näkökohdat, joista te puhuitte. Ja luulenpa, että on kovin tärkeää, että me, että me olemme selkeälle linjalle, että emmekö hukkaa aikaa ja olemme yhteistyössä näissä asioissa. Niinkään tämä on julkisen ja yksityisen asia, että täytyy saada sidosryhmät kummaltakin puolelta mukaan. Ja jos minä saan teiltä tuen, tukea, niin ehdottaisin keskeistä strategiaa, jolla voidaan vahvistaa EUn kykyä verkostotiedottamisessa ja luomaan, luomalla turvallisuutta ja tämä antaisi sitten välineitä tämän tyyppiseen toimintaan. Herra Ja. Buenas tardes y gracias por su Kiitoksia, kiitoksia, että olette paikalla, Rova Cruz. Valitettavasti operaattorit eivät aina ole täyttäneet televiestintämarkkinoiden odotuksia joita syntyi vapauttamisen kautta. Tässä nyt on luotu paljon yksityistä sijoittamista ja on kerätty nopeita voittoja. Jotkut alueet eivät ole esimerkiksi ö, pinomuodostuksen vuoksi kovinkaan houkuttelevia. Ajatellaan tässä nyt sitten valtion tukien päällekkäisyyksiä ja niin edelleen uuden sukupolven viestintäverkostojen lisääminen julkisen tuen avulla on erittäin tärkeä asia tuotantomallin kannustamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Mihin toimiin te ryhdytte, jotta näitä suku, uuden sukupolven verkkoja saadaan paikalleen ja että nimenomaan ennen kaikkea saadaan hyväksyttyä jo olemassa olevia, odotuslistalla olevia hankkeita? Two lines to take. And number one. Tässä on kaksi osaa. Ensinnäkin maaseutu ja alueet, missä yksityiset sijoittajat eivät ole kovinkaan kiinnostuneesti mukana. Siellä, siellä tota, valtionapu oh, kattavat tämän, että saadaan aloitteita jäsenvaltion toimesta. Ja tämän, kun tämä lisätään tähän aloitteeseen, jonka komissio on esittänyt viime vuonna tai toissa vuonna, jonka mukaan varoja on, se oli, oli, oli aika hämmästynyt, että kaikki jäsenvaltiot eivät, eivät ole käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen saadakseen rahoitusta näihin projekteihin digitaali- ja aikaista alalla, mutta viestin vain sen, mitä me tarvitsemme. Ja sitten tämä toinen osa, jossa on kiinnostusta yksityisellä sektorilla – meidän täytyy kokoontua yhteen. Ja olen äh, kyllä tietoinen siitä, että tämän havaitsin aikaisemminkin, että kun osapuolet saadaan online-yhteyteen pyöreän pöydän ääreen, silloin on se, selkeää selvittää, että tästä voi olla win-win-tilanne, että kaikki voittavat. Täytyy ottaa huomioon, että, e, että että tämä ottaa huomioon myös uudet tulijat markkinoilla, Täytyy pitää toiminta pystyssä ja sen toiminnan pitää olla läpinäkyvää. Ja juridinen tuki on yksi sellainen asia, jota nämä osapuolet tiedustelevat. Voidaan keskustella investoinneista, mutta mitkä, mitä sitten ajatellaan tulevaisuudesta ja millä tavalla saadaan tukea, juridista tukea tälle toiminnalle – ja kiinnostaa tietenkin myös, minkä tyyppisiä säädöksiä on tulossa pöydälle. Tämä edellyttää yhteistoimintaa, tämä edellyttää päiden yhteenlyömistä ja, ja yhdessä asian selvittämistä. Lisäkysymys, olkaa hyvä. Toinen kysymys. Kun puhutaan Euroopan patenttivirastosta, David Sad on Brysselissä siellä, kun puhutaan tähän software- ja patenttidirektiivistä, sitten sitä ei oli, eikö, eikö siihen pitäisi saada myös tasainen, yhteneväinen oikeusjärjestelmä, joka hävittäisi nykyisen ero, eriäväisyyden. Te olette tämän itse ehdottaneet keskustelua farma, farmakologian puolelta ja liittyen yhä patentteihin ja tavoitteena on saada yhtenäinen oikeuskäytäntö eurooppalaisella tasolla, joka olisi yhteneväinen homogeeninen. Oletteko te samaa mieltä tästä tämän patenttiviraston edustajan kanssa tästä software-asiasta. Onko välttämätöntä luoda tämmöinen uusi eurooppalainen patenttioikeusjärjestys tai tuomioistuin ennen direktiivin toteutumista? That is a fascinating question. Tämä on todella mielenkiintoinen kysymys. Ensinnäkin tämä ei ole salkussa niin sanotusti, mutta patentti virasto tekee aivan loistavaa työtä ja meidän pitäisi ottaa huomioon se, mitä, että tässä täytyy jälleen käytännössä toimia niin, että yritetään hyvin selväksi saada se, että jos puhutaan ohjelmistoista ja patenteista, niin jos tämä nyt on se tie, mitä seurataan, minä puolan vahvasti ja hyvin te tiedätte, minä puolan vahvasti yhteen toimivuutta. Tämähän oli tämä suuri kysymys Microsoftin kanssa. Ja viime viikolla me saimme lopullisen sopimuksen tästä. Ohjelmistojen osalta yhteentoimivuus on paljon parempi kuluttajien kannalta, talouden kannalta, kilpailu, kilpailuilmaston kannalta. Jos tässä nyt on edelleen esillä tiettyjä asioita, ajatellen vaikka minkälaisia standardeja tähän liittyy, niin voitaisiin ajatella, että Mm, olen hieman varovainen niiden suhteen. Mutta ehdottomasti panen tämän merkille. Meidän pitäisi keskustella ö, ohjelmistopatenteista. Ja odotan innolla teidän ajatuksianne ja tietojanne tästä asiasta. Kiitoksia seuraavaksi kulttuurivaliokunnan puolesta. Ensinnäkin kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja Doris Pak. Rova Kroos kulttuurivaliokunta on jo vuosia toiminut e, eurooppalaisen säätelymallin puolesta radiojärjestelmissä, koska se parais, takaisi parhaiten mielipiteiden muodostuksen vapauden. Tähän järjestelmään kuuluu myös vahva kehityskelpoinen julkisoikeudellinen radiolaitos, joka on teknologialtaan neutraali ja tarjoaa palvelujaan. Mikä, miten te määrittelette tasavertaisen kaksi duaalijärjestelmää? Mikä rooli teidän mielestänne on sitten julkisilla mediapalveluilla? Rova Cruz. Selkeä kysymys, selkeä vastaus. Siitä lähdemme. <laughs> No, tämä on selkeä kysymys ja me olemme tietoisia siitä, että riippuen yleisradiopalveluista me yritämme toimia samojen periaatteiden pohjalta ja sitten räätälöidä lähestymistapoja. Mutta sinällään meidän pitäisi olla selvillä siitä, että määritelmän täytyy olla yhtä kristallin kirkkaan selvä. Muussa tapauksessa emme saa todellisia tuloksia tästä näistä keskusteluista. Ja se, mitä me teimme aikaisemmin kilpailuasioissa, oli ymmärtääkseni varsin teidänkin kannalta hyväksyttävissä, että miten saadaan monialaisuutta, sitä on edelleenkin olemassa. Se on iso asia. Tämä on yksi sellainen asia, josta me pidämme Euroopassa. Ja edelleenkin on kysymys kilpailukykyistä markkinoista, jossa sitten päivän päätteeksi kuluttaja pystyy valitsemaan, mitä hän haluaa. No, minä palaan toisen kysymykseen haluaisin palata YK yleissopimukseen ja UNESCOn yleissopimukseen. Nimittäin tässä kysymyksessä näyttää olevan eri mieltä kuin Barroson komission enemmistö. Ne vastustivat sisäistä sitovuutta tässä yleissopimuksessa. Oletteko te nyt toisella kannalle? Katsotteko, että tämä väline on sellainen, joka voisi vaikuttaa äh, tai tukea tai edistää Euroopan unionin kulttuuri- ja mediapolitiikkaa? tiedän, että en tiedä, että tässä oli tällaiset mielipiteet jakautuneet. Ehkä voidaan keskustella tästä myöhemminkin. Mutta jos te kysyt että tästä, niin tästä salkosta ja kulttuuriosiosta, niin tässähän on tiivis yhteys tähän kokonaisuuteen. Minä uskon, että on ehdottoman tärkeää ja välttämätöntä pitää, ylläpitää tämä, tämä yhteyttä, koska muuten me menetämme mahdollisuutemme myös kulttuuri- ja mediakentässä – koska mahdollisuuksia on äh, paljon tämän uuden digitaaliagendan myötä, josta voimme hyötyä. Rouva Kammervert. Kiitos puheenjohtaja Rouva Cruz. Meillä juuri hyväksyimme telekompaketin, joka on eräs, eräs keskeinen periaate, on siinä se, että digitaali äh, kuilun osalta on kysymys hyvin talouden on kysymys, silloin sosiaalinen ja kulttuurillinen merkitys ja myös taloudellinen merkitys. Ja, ja nyt jos puhutaan yleisestä hyvästä, on tarkoitus tietenkin turvata myös kulttuuria ja niin kielen monina, monimuotoisuus. Nyt on kuitenkin huomio kiinnittynyt siihen, että nyt tässä paperissa, jonka komissio on esittänyt juuri tämä sosiaalinen ja kulttuurinen näkökohta erityisesti siis taajuuspolitiikasta, ei juuri, sitä ei juurikaan mainita, vaan ainoastaan taloudelliset näkökohdat ovat etusijalla. Siksi kysynkin teiltä, Rova Cruz, Oletteko sitä mieltä, että jos aktivoidaan tämä digitaalinen osinko, että sekä taloudelliset, kuten myös sosiaaliset ja kulttuurille vaatimukset täytyy ottaa huomioon, ja jos näin on, niin miten te aiotte sitten saada aikaan oikean tasapainon tämän näiden ristiriitaistakin etujen välillä teidän omassa, omassa salkussanne? That's an interesting, um, issue where... No, tämähän on mielenkiintoinen kysymys. Tässäkin jäsenvaltiot ovat vahvasti mukana. Puhun siitä, mikä edessämme on, kun ajatellaan asetuspuitteiden aiheuttamia seurauksia asetusta, joita te olette hyväksyneet. Tämä pitäisi ottaa huomioon ja ehdottomasti me tässä epäonnistuisimme, jos ottaisimme kulttuurin tai median tästä ulos, mutta pitäisi myös ottaa huomioon se, että tämä on yksi toimijoista. Meidän täytyy muistaa, että tässä on mahdollisuuksia, mutta ei mitään täydellistä ad hoc kohtelua Kiitoksia, Rova Kroos. Olisin iloinen, jos kaikki jos tämä tasapaino olisi kaikissa asioissa, talous- ja kulttuuriasioissa, mutta erityisesti taajuuksista äh, minulla on lisäkysymys. nyt on selvää, että erityis on kysymys maa, maalla käytettävistä taajuuksista, jotka ovat, jossa käytetään ää, siirtotekniikkaa, joka on tärkeitä yleisradiotoiminnan kannalta. Siksi halutaan varmistaa, että juuri tämä, nämä, tämä maa, näissä maassa käytetyt ää, taajuudet ovat edelleenkin käytössä, jotta sitten yleistä hyvää voidaan palvella, eikä pelkästään taloudellisia etuja ja mahdollisesti sitten tästä yleisradiotoiminta jäisi oikeastaan koko tarinasta pois. Ymmärrän kyllä. Aikaisemmin mainitsin jo en nyt muista kenelle varmasti kenelle, mutta joku tuolla puolella kuitenkin jollekulle kollegallenne, että, että pitäisi olla verkon puolueettomuus, pitää, pitää taata, pitäisi olla muistaa, että nämä maassa käytettävät satelliittitaajuudet ja kaapelitaajuudet, että kaikkien pitäisi, kaikkia pitäisi kohdella sellaisella tavalla, joita, joille voidaan, että niille voidaan antaa kehityksen, kehityksen, kehittymisen mahdollisuus. Minä vastaan teille ei tarvitse olla huolissaan siitä, että tämä jäisi pois. Kiitoksia, Monsieur Cavada. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja Rouva Cruz. Me, me olemme hyvin iloisia, kun te olette panneet kysymysmerkin rintamerkiksi. Minulla on ainakin kaksi niitä täällä mielessäni. Jo yli sadan minuutin avulla me olemme puhuneet täällä vähän insinöörikieltä – sääntelystä, mutta me olemme puhuneet yhtään sisällöstä. Me lopetamme tämän katastrofiin, jos teidän toimikautenne aikana te keskitytte tai keskitytään vain teol- digitaalisen teollisuuden organisoimiseen, koska sisältöhän on tärkeää. Ajatellaan, että se on itsestäänselvyys, mutta silloin tässä kyllä enemmän hyötyvät väärät tahot kuin sitä käyttävät onko komissio nyt vähän jakanut tätä vastuuta eri salkkujen kesken, kolmen tai neljän salkun kesken? Miten tajutte tehdä työtä tehokkaasti? Ensinnäkin kulttuuria edustavien teollisuuden, teollisuusalojen kanssa, jos ajatellaan, jos ajatellaan tekijänoikeuksia ja kulttu, kulttuuripalvelujen suhteen toisekseen. Ja miten aiotte toimia koordinoivasti muiden komissaarien kanssa, jotka komissaari, puheenjohtaja Barroso on hyvin tietoisesti hajauttanut. You won't blame me if I'm not... Ette, syytä, ette varmaankaan syytä minua, jos en kerro teidän näkemyksiänne siitä, mm, mikä kuuluu toiseen salkkuun. Puheenjohtaja mielestäni teki loistavaa työtä ja hän menestyksekkäästi antoi salkun, hyvän salkun 26 komission ja sen ehdokkaalle. Näinhän ei aina ole, eikä tämä nyt mikään salaisuus ole. Kaikilla 26 komission ja sen ehdokkaalla on nyt oma salkku, ja tämä tarkoittaa sitä, että tavalla tai toisella tietyt salkut on täytynyt uudelleen jakaa kokonaisuudessaan Mielestäni tässä puheenjohtaja on tehnyt loistavaa työtä. Tämä on yhteistyöjärjestelmä. Komissio on loppujen lopuksi päätöksentekijä. Koskaan komissio ja sen ei yksin voi sanoa, että minä tein tämän päätöksen. Päätös on päätös vasta siinä vaiheessa, kun koko komissio kollegioista tukee. No, viiden vuoden kokemuksella voin sanoa, että tässä komissiokollegiona toimiminen on useimmissa tapauksissa ehdottoman myönteistä. Johdanto puheenvuorossanikin jo totesin, että eritoten tämän salkun osalta tässä tarvitaan aivan loistavaa yhteistyötä Michel Bachnierin, Rova Vasiliun kanssa. Ja tietysti Häh, nyt minun pitää tarkistaa nämä nimet. No, Janus Potocnik, myös tuolta alalta tarvitaan yhteistyötä samoin Vivianin kanssa. Ja Rova Gigan Quinnin kanssa. Haasteena on se, että me teemme nyt tässä yhteistyötä joskus useammankin kanssa, joskus vain kahden kesken. Yhteistyö on tärkeä tässä ja jos tässä ei ole kollegio-ilmapiiriä, niin silloin olette aivan oikeassa. Herra Barroso varmasti tässä toimii ja jos tulee hankausta tai riitaa, niin silloin toimitaan. Joka tapauksessa voit olla varmoja siitä, että jos minusta tulee komission jäsen, niin minä tulen ehdottomasti toimimaan tiimin jäsenenä. Oh, une question complémentaire rapide. Yksi täydentävä lisäkysymys, joka vähän liittyy siihen, mitä Doris Back sanoi. 20 vuoden ajan on kehitelty yksityistä mediaa Euroopassa hyvin menestyksekkäästi, mutta samalla laatu on heikentynyt, ainakin jos ajatellaan kansalaisten tiedonsaantia. Haluatteko te auttaa radiota ja televisiota silloin, kun se on julkista, silloin kun tasapaino ei ole hyvä, kun puhutaan yksityisen, yksityisen ja julkisen sektorin välillä? Eli haluatteko te todella noudattaa kunnon tasapainoa? I love diversity and, um... Minä todella pidän monimuotoisuudesta. Tietysti olen vahvasti kiinnostunut myös laadusta molemmilta puolilta, niin julkiselta kuin yksityiseltäkin, mutta julkisella puolella on jopa suurempi vastuu saada tähän kaikkeen laatua. Joten valitaan molemmat ollaan molempien takana ja ollaan tietoisia siitä, että me emme, no me haluamme tässä tasapainoa. Teidän elekielenne on minun elekieltäni. Ei tässä tarvita sanojakaan. Minä uskon tasapainotettuun järjestelmään, jossa on tasavertaiset mahdollisuudet saada aikaiseksi hyviä tuloksia kulttuurimme puolesta, kansalaistemme ja taloutemme puolesta. For Tunun Huenstein. Rova Tunun Huenstein, rova komissaari, jatkaisin näistä kollegani kysymyksistä kulttuurivaliokunnasta. Me puhuimme mitä sitten lehdistö, lehdistöstä tiedetään, että ongelmia on, että, että lehdi, le, toimittajien louk, oikeuksien loukkaaminen, tämä näkyy internetissäkin, ja tuotteiden huono laatu ja tämä saittaa haittata markkinoilla tuotteiden monialaisuutta, monimuotoisuutta. Ja tässä äh, puhutaan myös perinteisistä tuotteista ja niiden internetmuodoista, joita käydään, käytetään kaupallisiin tarpeisiin, joka on mahdollista tänään, kun, kun tuo teknologia kehittyy niin nopeasti kuin kehittyy. Miten te, miten te voisitte luoda järjestelmän, jossa saadaan laajoja sisältöjä käyttöön asiakkaille, mutta jotka eivät uhkaa toimittajien, kirjoittajien oikeuksia, eivätkä uhkaa kuluttajia. Ja samalla ne voisivat sitten myös edistää viestintä- ja tiedotusteknologian eteenpäin viemistä. Yksi, numero yksi, pitää kannustaa myös niitä olentoisia siitä, että jos ne pitävät kiinni tästä linjasta, niin mitään ratkaisua ei löydy. Sen, tässä täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja. Meillä on uudet mediat ja niiden täytyy saada myös mahdollisuus antaa omaa tietoaan uusien medioiden välityksellä. Ja minä uskon kilpailu, kilpaileviin markkinoihin ja näin ollen mahdollisuus löytyy tätä kautta. jos me puhumme mahdollisuuksista markkinoilla ja syrjimättömyysperiaatteesta, olitteko te yhtä tiukka kuin olitte kilpailukomissaarina? Minä olen Puolasta. Tiedätte, mistä minä puhun. Oletteko yhtä tiukka kuin olitte sen varmistamiseksi, että syrjimättömyysperiaate koskee kaikkia Euroopan kansalaisia – jotka ovat online-ostoksilla, niin, koska samaa pääsyä ei ole uusissa ja vanhoissa jäsenvaltioissa. Yksi hyvä esimerkki on iTunes musiikkiosasto. Mikä on teidän seuraava toimenne, jotta voitaisiin saada pää, taata pääsy kaikille? No, minä, minulla ei ollut, en ajatellut muuttaa luonnettani. Voitte olla varma siitä, että että saatte mitä haluatte. Olen avoin, läpinäkyvä, olen ennakoitavissa, yritän olla kunnian, oikeudenmukainen. Ja siksi, mutta täytyy viestiä asioista, jotta että päätöksentekijät ovat selvillä siitä, mistä keskustellaan ja mit, siitä, mitä on pöydällä. Kun puhuitte tästä online-shoppaamisesta ja Tämä oli yksi sellainen asia, joka minusta oli pääsyy aloittaa tämä online-musiikin äh, pyöräpöytäkäsittely. Mutta se, mitä minä sain äh, sitten johtopäätökseksi, oli se, että meidän viimeisessä kokouksessamme näiden kavereiden kanssa, oli siellä muutama tyttökin tuossa pyöränpöydän kokouksessa, me sovimme periaatteista ja avoimesti sanoen, olin aika ylpeä siitä, että kukaan ei lähtenyt salista. Oli tietty hetki, että sellainenkin riski oli, mutta periaatteista tämän äh, kokouksen päätteeseen saimme sovun aikaan. Nyt on se kysymys täytäntöönpanosta. Se on aika rankka homma, mutta voitte olla varma siitä, että minä olen, minä yritän, minä teen parhaani ja yritän saada päästä siihen, missä teidän esimerkkinne painaa on sitten Puolassa tai missä tahansa muualla. Ei, eh, ei voida, kyllä eh, sisämarkkinoilla maat ovat tasavertaisessa sen. Sitten Rova Hannibal. Yeah, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Rouva Cruz, haluaisin palata siihen, mitä sanoitte aikaisemmin, tai mitä puhuimme aikaisemmin, sisällöstä ja laadusta. Niin täältä minä vilkuttelen. Eritoten median monimuotoisuuden näkökulmasta, tiedätte, että tästä on jo parlamentissa keskusteltu, näyttäisi siltä, että tämä kolmen vaiheen lähestymistapa, joka on ollut voimassa vuodesta 2007 lähtien, ei ole ollut mitenkään erityisen menestyksekäs. Joissakin jäsenvaltioissa enemmän menestyksekkäämpi kuin toisissa, mutta näyttäisi siltä, että yhä enemmän menetämme tätä median monimuotoisuutta monimuotoisuutta, mitä tulee sen sisältöön, kulttuurikysymyksiä ja niin edelleen. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys koko Euroopan unionin kannalta. Haluaisin kysyäkin teiltä, mihin konkreettisiin toimiin te ryhtyisitte varmistaaksenne sen, että median monimuotoisuutta edistettäisiin kaikkialla Euroopan unionissa? Getting parties together. Uh, Osapuolet täytyy saada yhteen ja sitten täytyy keksiä, missä ongelma on mikä ratkaisu voisi olla ja täytyisi yrittää löytää tapa toimia yhdessä, koska median monimuotoisuus on erittäin tärkeä asia, ei pelkästään teille, vaan myös minulle. No jos voisin tähän palata vielä, tämä on tosi tiukka kysymys. Jotkut ihmiset, jotka hoitavat tätä, Äh, tunnetaan siitä, että he eivät välttämättä halua ihmisten kanssa puhua tästä asiasta. Kenties meidän pitäisi olla hieman vakavampia tämän asian osalta, jos me haluamme todella äh, edistää mediamme ja Euroopan unionin kansallisen ja kansainvälisen äh, uutismedian monimuotoisuutta. Antakaa minulle nyt mahdollisuus. Tiedän, että tämä on todella vaikea, hankala, mutta aikamuksi olen aikaisemminkin ollut tiukoissa paikoissa. Yritänpä saada tässä nyt osapuolet yhteen neuvottelemaan ja meidän täytyy sitten löytää todellinen ongelma, jonka tämän takana on. Onko tähän ratkaisua? Voidaanko löytää jonkinlainen kompromissi? Joka tapauksessa me tarvitsemme selvän ratkaisun. Jos ei sitä löydy, niin sitten meidän täytyy komissiossa toimia. Tämä on ehdottomasti varma. Bedanke mich. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Schaak. And welcome commission. Kiitos ja tervetuloa komissaari. Annoitte selviä visioita ja monia kysymyksiä on esitetty. Puhuitte teknologiasta ja tarpeesta saada asianomaisia infrastruktuureja. Puhuitte myös vaikutuksesta yhteiskuntaan ja demokratiaan, jota digitaaliagendalla ja teknologialla voi olla No, no, tämähän tulee, tämä lähetys on verkossa, olen ollut yhteydessä kansalaisiin ja nyt olen ajattelin tehdä, ajattelin tehdä jotakin vallankumouksellista ja esittää teille kysymyksen, joka tuli minulle tietokoneitse tämän kuulemistilaisuuden aikana ja osoittaakseni, että, että teknologialla voidaan lisätä läpinäkyvyyttä ja osallistumatta. Ja kysytään teille Markin kysymyksen. No, te olette yhteistyössä äh, salkussanne monien kollegoiden kanssa, koska te koskettelette monia aloja. Oletteko yhteistyössä myös Lady Ashtonin kanssa, ja kuten myös äh, tai komissaari Fyllen kanssa, joka vastaa ajatumisasioista ja ja sen varmistamiseksi, että, että vapaa puhe ja vapaa ilmaisu, ilmaisuvapaus online taataan myös, että se on keskeinen osa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Olen kiitollinen tästä Markin kysymyksestä Tämä on ihan, tämä on ihan asiallinen kysymys, ei mikään helppo juttu sinällään se. Voin antaa sellaisen vastauksen, teen sen sydämestäni, niin minä teen parhaani, että tiedän, että Catherine Ashton on, on mukana myös mielipiteen vapausasioissa, muissa asioissa. Minä varmasti haluan olla mukana tässäkin toiminnassa myös laajentumiskollegan kanssa. Ja eiköhän lähdetä tähän hommaan. Tämä Tämä on innostava osa tätä salkkua. Se liit- kytkee monia aloja ja alueita. Eh, minun ehkä tässä menisi vähemmän aikaa, jos mainitsisin eh, ne salkut, jotka eivät ole mukana tässä paketissa. Ja tästä tulee mieleen yksi tällä hetkellä. Kiitoksia. Edustan täällä eh, kulttuuri- ja media- ja koulutusyhteisöä, tietenkin vapaa Ilmaisuvapaus on tärkeää myös luovalle työlle ja tämä on myös tärkeä lähde sisältöjen muodostamiselle. Me olemme online-yhteydessä. Haluaisin kuulla teiltä, teiltä, miten te edistätte yhteistyötä sen jälkeen, kun te todennäköisesti tulette vahvistetuksi komissioon. Miten te olette yhteistyössä kulttuurivaliokunnan kanssa ja miten digitaaliagenda istuu tähän kulttuurimedia-koulutuspakettiin? Kiitoksia. No, on, eh, on ehdottoman tärkeää, että tällä alalla me käytämme kaikki mahdollisuudet ja kaikki eh, haasteet monestakin syystä. Useimmissa tapauksissa, josta puhuttiin tästä koulutuksesta, niin useimmissa tapauksissa nuori sukupolvi, vaikkakin me me puhumme kuitenkin koko ajan elinikäisestä oppimisesta, niin useimmissa tapauksissa nämä ovat aika nuorta porukkaa, siis ää, mieleltään. Jos näin on, niin tästä tulee on aika naurettava, ellei käytetä kaikkia mahdollisuuksia, jotta pystyttäisiin tekemään, mitä voidaan tehdä. No, ja siltä kulttuuriin. Tämä on myös mainio juttu, että kulttuurin kautta saadaan enemmän mukunaoloa niiden taholla, jotka ovat kiinnostuneita näistä asioista, jotta saataisiin win-win tilanne, jossa kaikki voittavat. Ja että puhutaan tila asioista, joista te puhuitte. Ja, ja tämä on myös sellainen asetelma, että me puhumme kyberrikollisuudesta, me olemme tietoisia myös siitä, että nuoriso, mutta ei pelkästään nuoriso, on joskus muutakin, muitakin mukana kuin nuorisoa. He eivät ole välttämättä tietoisia siitä, että mitä yksityiselle tiedolle voidaan tehdä. Puhutaan koulutuksesta ja kulttuurista. Me tarvitsemme toisiamme. Ja jos, ja jos se nuoren sukupolven linja voisi olla pelkästään, että, että viestitään asioista ennen kuin lähdetään postittamaan asiat eteenpäin, mutta on tärkeää on kysy, tärkeää on puhua sisällöstä liian usein saamme sellaista tietoa, joka on todella huolestuttavaa. Malcolm Harbour. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata teidän toisen salkku toimivaltuuteenne, eli hyvin kilpailukykyisten televiestintämarkkinoiden aikansaaminen, jotka rohkaisivat investointeja. Teidäthän tunnetaan kilpailukyvyn edistäjänä ja te olette hieman epi, epäröineet markkinadominointitapauksiin tarttumisessa. Olette varmasti tietoinen siitä, että keskiverto markkinaosuus laajakaista markkinoilla eh, on 45 prosenttia ollut viimeisten kolmen vuoden aikana yhdellä tärkeällä markkina-alueella. Tämä osuus on 57 prosenttia suurimmilla yrityksillä. Me oletteko te yhtä mieltä, että nämä korkeat markkinaosuudet ehdottomasti estävät kilpailuja ja investointeja. Mitä te aiotte tehdä asian osalta? Moni. No, tämä antaa syytä hyvin tarkasti valvoa ja tiukasti valvoa näitä tilanteita. Itsessään määräävä markkina-asema ei tarkoita sitä, ettei sitä voisi hyväksyä. Se, tarkoittaa, se riippuu siitä, käytetäänkö tässä määräävä markkina-asemaa väärin. Ja tämän päivässä vielä tänään minulla olevassa salkussa meillä on esimerkkejä kyllä yhdestä ja toisestakin toimintatyylistä. Tiedän, että joillakin näistä toimista on, toimijoista on hyvin suuri markkinaosuus. Mutta jos tässä nyt mennään väärälle puolelle linjaa, niin meidän täytyy toimia. Me tarvitsemme faktoja ja lukuja. Kuka tahansa voi niitä toimittaa minulle. No, olisin toivonut, että olisitte hieman tässä haastavampi tämän asian osalta ottaen huomioon teidän menneet toimenne. Voinko sitten esittää teille kysymyksen siitä, mikä on teidän näkemyksenne toimintojen erottamisesta, jota tapahtuu omassa maassani. Ja tehän tunnette parhaiten Alankomaat. Siellä KPN luo avoimia verkostoja, jotta nopean suuren nopeuden yhteyksiä saataisiin aikaiseksi. Minun mielestäni kaikki tiedot osoittavat sen, että tämä on oikea tapa viedä eteenpäin kilpailuja ja investointeja. Seems to be a misunderstanding. No näyttäisi siltä, herra puheenjohtaja, että tässä on pieni väärinkäsitys. Olen ollut aktiivisesti kilpailupolitiikassa mukana. Minä tein niin sanotusti oman osuuteni tässä työssä. Mutta minä en, tai me emme komissiona hyökänneet näitä ö, hyvin käyttäytyviä dominoivia osapuolia vastaan. Me toimimme avoimesti ja kun me hyökkäsimme, kun me pyysimme ö, tietoja, niin sen jälkeen me sanoimme ei. Ja tämä tapahtui myös funktionaalisen erottelun osalta analogisella sektorilla, joten voitte olla ehdottoman varmoja siitä, että jos te annatte minulle mahdollisuuden tässä toimia, jos näen, että väärinkäytöksiä on, niin silloin minä kyllä varmasti toimin. Kiitoksia, Rouva Korhola. Kiitoksia, Rouva komissaari, ehdokas. Minä täällä olen täällä. Toivotan tervetulleeksi teidän, pidän hyvänä teidän myönteisiä äh, äh, kommentteja digitaalimarkkinoista. Jatkaisin tästä yhdellä konkreettisella kysymyksellä tukisitteko se ajatusta, että meillä olisi riippumaton ja vuosittain päivitetty tulostaulu digitaalimarkkinoilla, jossa arvioidaan jäsenvaltioita ja EUn edistymistä keskeisissä talous- ja sääntelykriteereissä, kun puhutaan digitaalista markkinoista. Minä kyllä kannatan tällaista ajatusta. Antakaa, antakaa minulle hetki, ei välttämättä tänään, mutta pohdin tätä vähän pitempään. Minulla on kokemuksia näistä tulostauluista – tässä nykyisessä salkussani, joka koskee valtionapuja, ja voi vakuuttaa teille, että ihmiset eivät ole pelkästään myönteisiä alussa, kaikki ovat myönteisiä nyt. Minun pitäisi ensinnäkin saada keskustelut käyntiin, että, jossa hyväksytään, että, että missä tätä voidaan soveltaa. Nyt oikein en kuitenkaan usko, että näin tulee tapahtumaan. Kiitoksia avoimesta asenteestanne, mutta mitä muita tai vaita vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia keinoja komissio voisi käyttää sen varmistamiseksi, että digitaalimarkkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti? No, voitte olla varma, että on 2020 ohjelma. Tällä komissiolla on Eh, jonka puheenjohtaja Barroso, jota puheenjohtaja Barroso kannattaa kovasti, se on hänen babinsä tavallaan, on tämä digitaaliagenda. Ja eh, tässä on täysin selvää, mitä hän haluaa tällä sektorilla. Eiköhän lähdetä tähän hommaan oikein tosissaan eh, yhteistyössä teidän kanssa ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, yhteistyössä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat mukana kansallisten ja säätelijöiden, viranomaisten ja kaikkien muiden kanssa. Pitäisi olla mahdollista antaa tälle kunnon potku taakse. Danke sehr. Kiitos. Seuraavaksi kollega Badia Gutse. Senora Cruz. Rova Cruz, minä olen täällä vähän vasemmalla teistä. Te alussa puhuitte Stixistä, joka pitäisi olla kansalaisten palveluksessa. Se on nyt toiminut siinä, että me elämme uutta internet-aikakautta, jossain ei ole kyse vaan, että kansalaiset ovat yhteydessä toisiinsa, vaan myös, myös esineet yhteydessä kansalaisia, esineet yhteydessä esineisiin. Komissiohan esitti viime vuonna kesäkuussa tästä asian internetsuhteessa esineisiin. Tässähän on riskejä tässä, kun yhteydet eivät ole henkilöiden välillä. Silloin ei voida taata yksityisyyttä yksityisten ihmisten välillä, kansalaisten kesken nykylainsäädäntö, tarkoittaako se sitä, että voidaan taata yksi kansalaisten yksityisyyssuoja? Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joista Vivian Redin on äärimmäisen kiinnostunut. Ja yhdessä, voin vakuuttaa teille kyllä, että yhdessä me tulemme todella viemään tätä vahvasti eteenpäin. Me emme todellakaan pidä tätä itsestäänselvyytenä. Tämä olisi aivan väärä asenne tähän. Una pregunta que Lisäkysymys olisi seuraava. Uskotteko, että olisi sopivaa viedä päätökseen tämmöinen hyvin seikkaperäinen tutkimus, jotta voidaan tuolla taata, että nykylainsäädäntö takaa tämän, nämä oikeudet kansalaisille? Let's anyhow monitor it. No valvotaanpa nyt joka tapauksessa tätä ja ennen kuin tehdään päätöksiä, niin tarkastellaan siitä, onko ongelma todella olemassa ja voidaanko se ratkaista jollain toisella tavalla. Jos ei, niin no minä haluan tuoda vielä esille sen, että Vivien Redding on hyvin vahvasti myös tässä mukana. Danke sehr, Kollege Grütschip. Kiitoksia, kollega Grütschip. Kiitoksia puheenjohtaja. E, jak wydaje mi się, jak rzadko która teka, ale... Komissaari ehdokas, minusta tämä salkku on, pystyy hoitamaan tärkeitä asioita, kuten läheisyysperiaate ja kestävä kehitys, koska sen ala ja kattavuus on sellainen kuin se on kun ajatellaan digitalisoitumista ja digitalisoimista. Kysyisinkin teiltä, miten te, te kaavailette, miten te suhtaudutte kestävään kehitykseen ja laajakaista internetin saatavuuteen, erityisesti syrjäseuduilla ja maaseudulla on myös on melkoisia eroja jäsenvaltioiden välillä, <clears throat> koska internetin, internetin pääsy internettiin on, on kovin erilaista eri maissa ja minkä tyyppistä valtionapua te sallisitte tai mitä tässä yhteydessä? No, tuorein, tuoreimmat laajakaista koskevat valtionapusuuntaviivat antavat selkeä vastaukset. Meidän pitäisi viestiä ehkä enemmän jäsenvaltioiden kanssa. Nimittäin jos me olemme vakavissamme online-asioissa. Jos komissio on online-asioissa vakavissaan, niin vuonna 2013 pitäisi olla 100 prosentin kattavuus laajakaistan osalta. Silloin täytyy tehdä aika lailla jo, jos siihen halutaan päästä. Ja nämä rahoitusnäköseikat, äh, näkökohdat voitaisiin äh, ratkoa niillä varoilla, joita on käytössä ja jotka ovat tiedossa, mutta silloin täytyy oikeastaan nyt ymmärtääkseni parlamentti nyt katuu sitä, että se ei nostanut ottanut korkeampaa tasoa käyttöön, kun ajatellaan jäsenvaltioiden varojen käyttöastetta, mutta tässä on kuitenkin tilanne on kehittymässä ja jout- nopeutumassa. Jos tähän päästäisiin, niin, niin totta kai viestintä, viestimellä, viest, viestintä voisi olla myös sellainen asia, josta puhutaan kestävästä kehityksestä, mutta siinä puhutaan myös muista asioista, ei pelkästään e-kaupasta, vaan, vaan myös e-terveydestä, e-koulutuksesta, mikä vain. Monet näistä asioista, jos kunnollinen ohjelma on käsillä, ja olen kuitenkin jäsenvaltioilta saanut jo palautetta, että kiinnostusta löytyy yhteistyöhön tässä näissä asioissa. halusin kysyä teiltä, mitä, mitä teillä, miten te aiotte kirjallisesti ö, kirjata näistä ohjelmista, josta, ohjelmista joka, jossa puhutaan e-terveydestä. Onko tämä ohjelma omiaan vähentämään kulttuurieroja ja kehityseroja maiden kesken? No kyllä äh, vakavasti toivon, että tällaiset ohjelmat, jotka kattavat äh, e-terveyden, että toivottavasti ne eivät pysähdy rajoille, vaan että toivottavasti saadaan mahdollisuus äh, siihen, että nämä tällaiset ohjelmat toimivat rajat ylittävällä tavalla, mutta ehkä liian usein viittaan tähän, tähän art- tähän artik- lehtiartikkeliin, jossa puhuttiin Tanskan tilanteesta. Jos me onnistumme tämän tyyppisissä tuotteissa ja, ja projekteissa, e, että Hollannissa sanotaan, saadaan, tai itse asiassa Suomessakin sanotaan, että, että saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla, <laughs> vai oliko ne kiviä? No, joka tapauksessa tässä voidaan ratkaista kaksi ongelmaa samalla, näin helpolla kielellä sanottuna ja esimerkiksi vanhukset, ikäihmiset, että he saisivat kotihoitoa ja he saisivat mahdollisuuden elää omin nokkinensa, mutta että he saisivat myös mahdollisuuden saada, se, saada tätä hoitoa vähemmin kustannuksin. Ja tämä tuli esille tässä Tanskan esimerkissä. Ja sitten kun puhutaan maaseudusta, siinä se olisi mielekästä myös tällainen järjestely näiden niin Tällaiset esimerkit voivat innostaa meitä oppimaan toisiltamme. Minä olin ylpeä nähdessäni, että Tanska oli nyt sellainen esimerkki, josta USAssa puhutaan ikään kuin tällaisena mahdollisuutena, jota voidaan jopa kopioida. Eiköhän yritetä saada tämä osaksi sisämarkkinoita Euroopassa. Sitten Andras Schwab, IMKO-valiokunnasta. Rova komissaari, <clears throat> ensinnäkin sanoisin, että minä kunnioitan teidän tekemäämme työtä, jota te olette tehneet viimeisen vuoden vuoden aikana. Te olitte kyllä yleensä tiukka, niin kuin sanoitte nyt. Siitä huolimatta, vaikka onkin vähän myöhään jo, haluaisin konkreettisia kysymyksiä herra Rybik joutui lähtemään ja hän esitti teille aikaisemmin kysymyksen, mitä te teette, jos verkkovierailu 2 ehdotus ei pure, niin tähän ei tullut oikein vastausta. Kysyn teiltä, mitä te teette, jos tämä asetus, joka nyt on hyväksytty, jos se ei vaikuta sillä tavalla, että kuluttajat siltä odottavat, aiotteko te esittää uutta asetusta, kyllä vai ei? Osapuolten pitäisi olla tietoisia siitä, että olen äärimmäisen kiinnostunut tuloksista jotka liittyvät näihin sopimuksiin, joita olemme tehneet. Ja nämä sopimukset tehtiin teidän komission ja kuluttajien välillä. Tätä sopimusta loppujen lopuksi tukivat eri osapuolet, mukaan lukien ne, jotka palvelun tuottivat. Selvää tässä pitäisi olla se, että mitään väärinkäsitystä ei pitäisi olla siitä, että jos ei hommaa hoida kunnolla, niin sitten kaikki on ohi. Tämä on asia, jonka osalta me voimme todistaa, että tässä on järkeä. Minusta olisi surullista, jos osapuolet eivät ole saaneet viestiä siitä, että kilpailukykyisillä markkinoilla voi saada ansiota, voi saada voittoa, voi myös saada voittoa investoinneistansa. Tämä oli yksi niistä viesteistä, joita te annoitte näissä keskusteluissa. Meillä pitäisi olla mahdollisuus pyytää hintaa, jossa on mukana myös riskipreemio. Tämähän on aivan normaali tapa hoitaa tarjontaa ja kysyntää. Jos asiat ovat näin, niin olen varma siitä, että tiedo, osapuolet ovat tietoisia siitä, että ei kysymys ole siitä, että nyt meillä on uusi komissio, komission jäsen ja me voimme palata lähtöruutuun. Kiitos tässä, että vastasitte tavallaan niin kuin ei, vähän niin kuin että ehkä. No sitten minun toinen kysymykseni olikin, että uskotteko te, että te, tai mitä te tulette sitten sanomaan näille viranomaisille, minkälaisia ohjeita, jos lainsäädäntöä ei tehdä, jotta ne sitten toimivat teidän toivomuksenne mukaisesti, että, tämä, jotta markkinat toimivat. Tehän voitte antaa ohjeita viranomaisille. Ei, ei tämä ole mahdollisesti, ei mikään ellä, vaan yrit, minä uskon osapuoliin, että sieltä tulee että ne eivät anna signaaleja, että niihin ei voi luottaa. Aikanaan tehtiin sopimus e, ja siinä odotettiin siinä lähdettiin siitä, että, että signaalit on sellainen signaali, viesti tulee, että, että, että hintataso ei ole sopiva, ei parlamentille eikä komissiolle eikä kuluttajillekaan. No loppupeleissä tällaista signaalia ei tullut, tai se tuli, mutta ei, sitä ei oltu halukasta, halukkuutta ei löytynyt sitten hoitaa sitä. Minä edelleenkin uskon, että osapuolet, osapuolten täytyy pystyä luottamaan komissioon sen osoittamiseksi, että, että siellä viesti on tullut perille. Jos mekin olemme luotettavia omassa toiminnassamme, niin sitten, mutta yritetään. Ja jos, ellei näin ole, meidän täytyy saada tämä väliarvio ja lopullinen arvio siitä, minkälaisia johtopäätöksiä tästä koko päätöksentekoprosessista voidaan tehdä. Aikaa on viestiä osapuolten kesken. Kiitos oikeusasiavaliokunnasta, Rova Gallo. President, Madame... Kiitos puheenjohtaja, rouva komissaari ehdokas. Tekisin teille kysymyksen juridisen valiokunnan nimissä, jota edustan siis täällä. Ja varmasti me tulemme tekemään paljon yhteistyötä monissa keskeisissä kysymyksissä. Kun puhumme di- digitaaliajasta, mitkä ovat ne keskeiset kohdat strategiassanne, joiden avulla voidaan halutaan luoda digitaaliset sisämarkkinat, jotta se olisi myös online ja se olisi luovaa online-politiikkaa. Mitä ehdotuksia, mitä ehdotuksia aiotte tehdä? Tässä yhteydessä Oletteko sitä mieltä, että on tärkeää soveltaa teollisuusvastuuta telekom-kysymyksessä? Kaikilla toimijoilla pääsy internettiin. Mitä tulee sitten online laittomaan käyttöön ja myös tekijänoikeudet ja luovan toiminnan takaaminen ja turvaaminen? Anyhow, um, illegal. No joka tapauksessa laittomuutta ei voida hyväksyä. Ja todellakin yleisesti ottaen se ei ole hyväksyttävää. Se ei ole sääntöjen mukaista. Kun puhutaan luovuudesta, niin meillä pitäisi olla sama, jopa vakavampi asenne luovilla markkinoilla meidän täytyisi varmistaa se, että siellä on tasapaino sen välillä, mitä tarjotaan ja mitä täytyy maksaa. Useimmissa tapauksissa tässä pitäisi olla tällainen oikeudellinen lähestymistapa. Mutta tietysti aina läheisessä yhteistyössä teidän valiokuntanne kanssa. Ja jos tarpeen, niin meidän pitäisi myös ottaa huomioon mielestäni niin se, että suurin osa pelin toimijoista vastustavat liikaa sääntelyä, mutta jos tässä tarvitaan enemmän selvyyttä ja avoimuutta, niin sitten me hoidamme asian niin. Öö, merci. Kiitos. Toinen kysymys. Hyvin täsmällinen. Mitkä ovat rahoituskeinot, joita aiotte käyttää, hyödyntää kehittääksenne europeanaa? Ja näillä näkymillä Googlein kanssa yhteistyössä, onko, onko se mahdollista tehdä sitä yhteistyössä Googlein kanssa? Well, <laughs> I would be against Minä vastustaisin tällaisia sääntöjä, Googlekin toimii aktiivisteilla markkinoilla. Uskon vahvasti kilpailuun, joka pitää pyörät pyörimässä. Ja osapuolet hereillä. Tämän sanottuani e, tämä aloite Europeana, se on minusta lähtölaukaus, jos e, sallitte minun näin sanovan. Siinä vaan huolehditaan historiasta, meidän menneisyydestämme tavallaan, mutta meidän täytyy jatkaa. Ja sitten edessämme on toinen näkökohta, koska ei ole pelkästään näistä harvinaisteoksista ja muista, joita ei ole saatavilla, vaan kysymys myös tekijänoikeusasioista edelleenkin. Ja minä olen pikkuisen Äh, sanotaan tämä myönteisellä tavalla. Minä olen, minun haasteeni on sellainen seikka, että Google on aktiivinen tällä sektorilla, että meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että, että tämä on englannin kieltä. Ja että me haluamme pitää kulttuurissamme nämä kaikki kielet elossa tällä historian sektorilla, tällä kulttuurin sektorilla. Silloin meidän pitäisi murtaa tämä noidan kehä, koska muuten juna menee ohitse. Ja tietyt toimet ja aloitteet, eihän niitä voida syyttää. Että ne ovat markkinaosapuoli Googlessa, mutta meidän pitää pitää europeana tässä meidän huomiomme keskiössä ja meidän pitäisi keskustella ja luoda painetta muihin osapuoliin, jonka mukaan, ja sanoa meidän mitä sanoa, että Euroopan ei ole pelkästään sitä, mitä se on nyt, vaan että sen pitäisi olla, saada niin kuin siivet alleen. Niin kuin Chachimakakis. Chachimakakis. Ravo komissaari, kiitoksia teidän oikein hyvistä vastauksista tähän mennessä. Mutta, mutta digitaalimediat, niillä on valtava vaikutus myös koko mediamaisemaan voidaan aina lukea online, eikä oikein, mistä eivät halunneet tilata lehtiä, ja tämä mediamaisema on oikeastaan muuttumassa, jos mainostuloja ei ole. Mainostulot ovat Euroopan unionissa, niitä säädellään yhä enemmän, koska me säätelemme mainontaa, vaikkakin se oikeastaan on eh, ilmaus vapaasta mielipiteen muodostuksesta, tai sitä, se on kielletty tai sitä säädellään. Toinen ongelma on se, että suuri osa online-mainosmarkkinoista on usein Googlen käsissä jopa no 50 prosenttisesti. Minun kysymykseni teille on, näettekö te, että tämä median moni, moniarvoisuus on vaarassa Eh, ellei saada pystytä tuottamaan sisältöä, ja mitä te aiotte tehdä sitä vastaan? Anyhow, we should be... Joka tapauksessa meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että tässä nyt ei ole kysymys. Siis tämähän on olemassa, me puolemme sitä ja meidän ei pitäisi tehdä ihan mitä tahansa. Media monimuotoisuus on asia, johon tietyt jota vastaan tietyt piirit haluavat hyökätä. Meidän täytyy tässä hyvin läheisesti ottaa huomioon myös ilmaisun vapaus. Se on läheisesti liitoksissa tähän samoin kulttuuri ja demokratia. Ja voin vain toistaa tämän julkilausuman, joka hyväksyttiin viime, viime lokakuussa ilmaisun vapaudesta on täällä parlamentissa. Minua innostaa vahvasti se, että näiden Kiinakokemusten jälkeen, ainakin sen jälkeen mitä lehdistä nyt on voitu lukea, niin todellakin tässä on kysymys tasapainosta ilmaisun vapauden ja muiden perustavanlaatuisten arvojen välillä, mm, alaikäisten suojelu, ihmisarvo, ja tämä tietysti on myös yksi aspekti koko tässä keskustelussa. Mielestäni tämä esimerkiksi tarkoittaa, että tarvitaan lainsäädäntöä alaikäisten suojelemiseksi, yksityisyyden suojelemiseksi ja jotta voitaisiin torjua laitonta sisältöä. Meidän pitäisi ottaa huomioon se, että tämän pitäisi ehdottomasti olla yksi näistä kysymyksistä, mutta median monimuotoisuus on minun mielestäni se ehdoton myönteinen kruunun jalokivi, jota meidän täytyy suojata. Also ich freue mich, dass wir dann olen iloinen siitä, että me ehkä keskustelemme vielä myöhemmin teidän salkussanne myös mainoskielloista. Te puhuitte online-tarjonta, informaatiota online, sitä käytetään tuon tuostakin myös herkillä e- elämän alueella, kuten terveyskysymyksissä. Tämä on sellainen ilmiö, että ihmiset puhuvat, saavat tietää lääkkeistä ja terveydestään online ja itse asiassa saavat myös vääriä, sa, tulee myös vääriä tietoja. Edeltäinen Reading puhui luotettavista lähteistä ikään kuin aloitteena. Oletteko te valmis siihen, että tämä online-sisältö pyritään sertifioimaan. Jatkatteko te tätä? No, tämä on hyvin tärkeää, että tällaiset väärännetyt tuotteet saataisiin. Niitä ei voida yleisestikään hyväksyä. Semminkin, jos ne liittyvät terveyteen, ne voivat olla todella vaarallisia. Silloin meidän täytyy ryhtyä tuumasta toimeen. Kiitoksia. Kollega Ivo Belet. Uh, vielen Dank, Vorsitzende.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 Makakis puhui täällä online-sisällöstä. Minä jatkan siitä. Täällä on puhuttu tekijänoikeuksista, suojasta, luovuudesta. On puhuttu myös mahdollisuudesta korvata tulon ansiomenetykset, kun tilausmaksuja pitää periä. Emme me halua ehkä tässä perustaa siihen, mutta ehkä se olisi paha, pienempi paha valita kahdesta. Um, I'm hesitating. So, um, ik, ik aarzel. Um, Minä vähän tässä nyt epäröin. Olen samaa mieltä kanssanne. Se voisi olla ratkaisu. Minulla on tapana sanoa. Ehkä pitäisi vielä miettiä tätä asiaa syvemmältä, syvemmän, mutta, mutta kyllä niitä voidaan periä maksuja muullakin tavalla voitaisiin määritellä sitä tarkemmin. Olen valmis miettimään sitä vakavasti. Ja, het is interessant wat u daar zegt. Uh, interessant. Kun te sanotte, että viikkojen ja kuukauksien kuluttua Äh, kuukauksien kuluttua on sanottu, että nämä nettinörtit eivät jäisi oman onnensa nojaan, että heidän yhteytensä eivät katkeaisi noin yksi, kaksi. Kyllä meidän pitäisi kai vähitellen ryhtyä näihin toimenpiteisiin kun on kyse, jos ajatellaan latauksia, millä nopeudella sitä tehdään. Meidän pitäisi vähän jarruttaa kuin pikemminkin singota heidät heti ulos netin piiristä. Mitä te olette tästä mieltä? Meidän pitää olla luovia, mutta tästähän on jo puhuttu aikaisemmin. Ensimmäinen kommentti teidän keskustelunne jälkeen, kun puhutaan puitteista. Minä olen kuullut tämän keskustelun. Te sanoitte, että on viikkoja ja kuukausia puuttu. Minä olen seurannut sitä. Tarkistus 138 antoi mahdollisuuden siihen, että voidaan löytää ratkaisu. Me voidaan löytää peruselementtejä ratkaisuun. Meidän pitää pystyä takaamaan, että nörttien oikeudet taataan. Ähm. Meidän täytyy vain tietää, miten tämä toteutetaan käytännössä, tämä ehdotus. Se on ihan normaali menettelytapa. Totta kai kanteita voidaan tehdä, mutta uskon kuitenkin, että tämä on hyvä tapa toimia yhdistämällä se, mitä on sanottu artikla 138. Mijn eerste neiging is om te zeggen van laten we vooral heel voorzichtig zijn. Eli sanoisin pikemminkin, että me tenisimme varovasti ennen kuin otamme käyttöön nämä määräykset. Tarkistus 138 oli paljon selkeämpi Tiedän, että se, oli, se vei paljon voimia ja aikaa keskustelussa, myös neuvoston sisällä, mutta, mutta kyllä tässä ollaan sitoutumassa lähtemässä hyvin, ehkä vähän liian viettävälle tielle. Kiitos, Sylvi Kroot. Kiitoksia puheenjohtaja. Te puhuitte paljon kilpailusta, yrityksistä, kuluttajista ja joulukuun alusta lähtien Lissabonin sopimus on ollut voimassa ja sopimussa painotetaan sitä, että kansalaiset kansalaisten pitää saada enemmän mukaan päätöksentekoprosessiin Euroopan unionissa. Euroopan komissio viime vuonna teki työtä e mukanaolon edestä. Ja minua kiinnostaakin nyt se, että missä määrin ja mitä toimia te haluatte tehdä, jotta tämä strategia jatkuu, että Eurooppa avautuu, että ei ole niin paljon kysymysmerkkejä kuin teidän, teidän rintakorussanne on. Mutta mitä Euroopan politiikkaan, äh, meidän täytyisi olla Euroopan politiikasta ja koko tästä toiminnasta avoimempaa. Ehdot, ehdot on je, kyllä. Me jatkamme niin kuin toimimme nytkin. Katson vaan, etsin vaan sitä englanninkielistä äh, vastinetta niin tämä olisi se merkki, joka minulla olisi ollut tässä kysymyksessä, siis huutomerkki, jos näin olisi ollut. No mitä te haluatte konkreettisesti sitten tehdä tällä alalla? Ensinnäkin kansalaisten puolustaminen ja sitten jäljitettävyys jos sitten kansalaiset tekevät esityksiä lainsäädäntöön, niin silloin täytyy huolehtia tietosuorvasta, mutta tietosuojasta, mutta samalla pitää saada myös palautetta instituutioilta, että mitä konkreettista suunnitellaan, mitä teidän agendallanne oikein on. When we are announcing... Kun me ilmoitamme, että haluamme sataprosenttisen laajakaista katteen ja haluamme panna sen täytäntöön vuoteen 2013 mennessä, niin silloin meidän täytyy varsin selvästi puhua, puhua mahdollisille tuotteen kuluttajille siitä, mitä tulee tapahtumaan. Muuten tämä on tällainen yksisuuntainen liikenne. Kuluttajien täytyy olla tietoisia siitä, että laajakaista on käytettävissä. Heidän täytyy tietää, mitä seuraamuksia sillä on heidän elämällensä – heidän täytyy olla tietoisia siitä, että se voi olla myönteisenä toimijana heidän yhteyksissään, työssään, missä tahansa. Joka tapauksessa tulee muuttamaan niiden elämää, jotka vielä eivät ole laajakaistan käyttäjiä. Kiitos Angelika Niipiler. Kiitoksia puheenjohtaja, rouva komissaari ehdokas. Minä olen nyt huolellisesti seurannut tätä keskustelua. Täytyy sanoa, että täällä on minulle vielä paljon avoimia kysymyksiä ja puuttuu vielä, äh, kaipaan vielä avoimia konkreettisia vastauksia. Nyt onko nyt verkkovierailuasetusehdotus kolme tulossa? En ollut kuullut kyllä enkä eitä on kyllä, vaan ehkä sittenkin tai ellä. Ja sitten, sitten verkkoturvallisuus Puolustatteko te myös kansainvälisessä ympäristössä sitä kompromissia, jonka me saimme vaivalloisesti telekompaketissa Trautmannin ansiosta aikaan, jotta voidaan taata internetin vapaus, kyllä vai ei? Miten te suojaatte e, e, e, verkon sisältöä, miten turvaatte mielipiteen vapauden verkossa? Entä sitten taajuuspolitiikka? Täytyy sanoa, että tässä on, on, olen pitkään kuunnellut, enkä vieläkään ole saanut sellaista tuntumaa, että mihin suuntaan me olemme menossa. Minun kysymykseni kollegat ovat siitä puhuneetkin, että laaja, laajakaista verkko, sen kehittäminen, mitä konkreettisia toimenpiteitä, mitä kannustimia te tarjotte, jotta saataisiin aimo askel eteenpäin mentyä tässä asiassa Euroopassa? There, there seems to be quite... No näyttää siltä, että tässä on varsin rankka väärinkäsitys, kun puhumme verkkovierailusta. Ja tämä on sen linjan mukaista, mitä Vivian Redding teille kertoi. Meillä pitäisi olla väliaikakertomus ensi kesänä ja vuosi sen jälkeen tulee sitten loppuraportti. Ja itse olen saanut tietää, että kun te pyydätte tästä kertomusta, niin tässä johtopäätöksessä kerrotaan, onko politiikka hyvässä jamassa, pitääkö sitä muuttaa vai mikä on tilanne. Jos minä sanon, että verkkovierailu kolmonen tulee tästä myöhemmin, niin en minä silloin tarkoita sitä, että eri osapuolet saavat teidän tai komission signaalin tässä. Sitä paitsi meidän pitää vielä dataa hoitaa ja osittain datasiirtoa ja ISS-kysymykset, joten ei ole vielä ollenkaan selvää, mitä kesä 2011 tuo, mitkä ovat nämä lopulliset päätösten tulokset, joita te ja komissiot olette tehneet. Tämän vuoksi minä sanon teiltä, e, teille, että, että te voitte pyytää minua ilmoittamaan verkkovierailupaketti kolmosesta. Mutta joka tapauksessa minä suhtaudun myönteisesti paitsi jos joku tulos saa minut muuttamaan mieleni siitä, että me emme voi tätä hoitaa osapuolten välillä. Jos hommia ei saa hoidettua, niin silloin minä toimin ja tämä on selvää. Sitten nettineutraalisuus. Tähän on vain yksi vastaus. Kyllä, minä hyvin vahvasti puolan tätä. Ja mainitsin teille jo, että minä laitoin tässä papereihini pikku sydämen netti nettineutraalisuuden kohdalle. Hyvin tämän saman linjan mukaisesti meidän pitäisi olla vahvasti tietoisia siitä, mikä tässä nyt on vaarana. Verkon sisältö, ilmaisu, vapaus, minä hyvin vahvasti puolan sitä. Mutta ei tässä voida jättää jättää reagoimatta, jos online-sisältö ei ole sen mukaista, joka, jollaista sen pitäisi meidän mielestämme olla esimerkiksi alaikäisten kohdalta. Ja jos äh, se on ihmisarvon vastaista sisältöä, silloin meidän täytyy toimia sisällön osalta. Laajakaista, sataprosenttinen tuki sillä. Mä olen tietoinen, että otan riskin, kun puhun tästä määräajasta. Voitte sitten syyttää minua, jos olen tässä loppujen lopuksi puoli vuotta myöhässä. Jos tuette minua tähän paikkaan, niin te voitte koputtaa sitten ovelleni ja sanoa, että katsopas vain täällä kirjallisessa vastauksessanne sanoitte, että puolatte ja ette pelkästään puolla, vaan aiotte tehdä kaikkenne, jotta tässä saadaan sataprosenttinen laajakkaista kate. Minä olen täysin tietoinen näistä kysymyksistä. Lisäkysymys verkkovierailumaksut. Minulla oli kysymykseni, joka liittyi äh, tiettyyn perusolottamukseen. Mitä te teette, jos analyysi sanoo, että merkkinät eivät toimi? kertokaa minulle, se kerrotte, mitä aiotte toimia. Minä kysyn, mitä se tarkoittaa? Konkreettinen vastaus. Tämä oli asia, josta toisikin kollegat olivat äh, puhuvat. Tässä infrastru- laajakaista infrastruktuurin kehittäminen aikaisemmassa vastuutehtävässä teillä te, te, te oikeastaan tuhoset yrityksiä ja rakensitte markkinoita uudelleen. Menestyksellä se täytyy myöntää, mutta ne välineet, joita teillä oli kilpailukomissaarina, eivät ole enää teidän käytössänne. Siksi tässäkin vielä konkreettinen lisäkysymys. Millä toimilla te aiotte sitten lähdette kehittämään laajakaisten infrastruktuuria. Te nyt sitten kuitenkin globaaleja toimijoita investointeja varten. Minkälaisia kannustimia te aiotte luoda? Tämä on vielä täysin avoini. Ja Ettekö voisi vastata hieman konkreettisemmin tähänkin kysymykseen? Imagine roaming... No kuvitelkaapa. Vuoden 2011 verkkovierailu johtopäätökset loppuraportissa ovat karmaisevia, pettymys. Niin silloin markkinaosapuolten täytyy olla tietoisia siitä, että me aiomme toimia. Tämä täytyy näin sanoa. Mutta minä suhtaudun myönteisesti asioihin. Ja tietysti kaikki riippuu siitä, mitkä ovat tuon loppu kertomuksen lopumietinnön johtopäätökset. Ajatelpa, ajatellaanpa, jos se vain joissakin asioissa on myönteinen. Haluan tietää, missä ongelmat ovat, mitä ratkaisuja tähän voidaan löytää ja millaisia ratkaisuja kenenkin kanssa tarvitaan. Niin, että loppujen lopuksi sitten me saamme sen tilanteen, jota me kaikki haluamme. Eli että kuluttaja maksaa palvelusta, mutta ei millään ääritavalla, vaan puhuu, vaan hän maksaa palvelusta aivan normaalilla tasolla. Joten riippuu kaikki tässä nyt tämän loppukertomuksen johtopäätöksistä. Kun mainitsitte, että kilpailukomission jäsen ja kun itse olen vast- ja se, että minä olen vastuussa tästä toisesta salkusta, joka on erilainen, mm, niin olen aivan yhtä mieltä siitä. Ja älkää aliarvioiko asioita. Kilpailukomissaarin salkussa ei ole pelkästään sanktiot ja muut vastaavat, vaan myös se, että joillakin sellaisilla alueilla, joilla meillä ei ollut välineitä, täytyy löytää, siltoja. Meidän täytyy, me pystymme pääsemään tuloksiin vain tiedonantojen kanssa. Jos teillä on hyviä argumentteja ja jos toinen osapuoli ei ole tietoinen näistä perusteluista, niin silloin ei voi päästä tuottavan suuntaan. Kollegin Mäkis. Kollega Merkis. Last but not least. Frau Kroos. the social... Rova Cruz, viho viimeinen, mutta toivottavasti ei kaikista mielenkiinnottomin. Sosialistiryhmä on hyvin huolissaan teidän sosiaalisesta imagostanne. Te puhutte yhdenvertaisista mahdollisuuksista yrityksille, kun ajatellaan tekniikkaa ja sääntöjä, mutta te ette puhu ihmisistä, te ette puhu työpaikaista. En kuule tällaisia sanoja en kuule teidän puhuvan niistä suunnattomista mahdollisuuksista, joita teidän salkkunne voi tarjota, kun on suunnattomat mahdollisuudet tarjolla. Minä nyt kysyn tässä, minä haluan puhua, tai siis te, minä puhun tässä markkinoista. Olette, tuletteko te puhumaan tässä myös itsenä omissa kommenteissani? No puheenjohtaja, minulla on tässä ongelma. Olen ehdottoman tietoinen, mutta tämä ei näytä tulevan nyt tässä selväksi. Olen pahoillani siitä. Olen ehdottoman tietoinen siitä, että johdantopuheenvuorossani puutuin siihen, että tämä digitaalijako koskettaa kansalaisia ja kuluttajia Euroopassa. Tämä on lähtökohta minulle. Ja seuraavaksi osoitin tämän niillä eri asioilla, jotka voitaisiin ottaa huomioon, jotta voitaisiin tämä näyttää myös kuluttajille ja kansalaisille, tehdä, pienentää tätä jakoa. Puhuin esimerkiksi e-terveydestä, mainitsin Tanskan esimerkin. Tämä on vain yksi näistä asioista. Ikääntyneetkin otettiin tässä huomioon. Muistetaanpa se, että tämä voisi olla äärimmäisen tärkeä niille ikääntyneille henkilöille, jotka yleensä haluavat asua omissa kodeissaan, eikä, eivätkä halua muuttaa vanhainkoteihin. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus tiedon välityksen, jos on infrastruktuurit, joilla voitaisiin hoitaa heidän erityistarpeitaan, niin tämä täytyisi toteuttaa. Minä olen puuttunut koulutukseen, ikääntyneisiin ja niin edelleen. Puheenjohtaja, mitä muuta minä voin tehdä selvittääkseni tätä? Tehän voitte syyttää minua monesta, mutta tässä kilpailupolitiikan salkussa, joka minulla nyt on, mielestäni olen toiminut menestyksekkäästi viestiessäni kadun miehille ja naisille kaupassa, kun ihmiset kysyivät minulta, mitä työtä te teettekään. Tämä aivan alussa oli tällä tavalla. Niin varsin monet ovat nyt tietoisia siitä, että kilpailupolitiikka loppujen lopuksi hyödyntää kuluttajia työpaikat. No, me puhumme taloudesta, me puhumme työpaikoista. Minä mainitsin työpaikat ja talouden ja pienet ja keskisuuret yritykset. Joten olen hieman surullinen siitä, että tämä ei, viesti ei tullut mennyt perille tässä, mutta olen iloinen puheenvuorostani. Toivottavasti nyt mm, sitten alussa ja nyt lopussa minä voin sanoa, että tässä on kysymys, kaikessa on kysymys digitaalijaosta, kysymys kansalaisista, kansalaisista ja siitä, että me saamme enemmän Eurooppaa. Me mehän haluamme euro, kas, kas, rakentaa Eurooppaa toivottavasti teidän sanomanne keskiössä ovat todella ihmiset, ihmiset, Meidän, meidän pitää ottaa huomioon ihmiset, meidän pitää lähteä heidän lähtökohdistaan, meidän pitää ajatella aina ihmisiä, kun heidän kulttuuria. Pyydän, että vastaatte toiseen kysymykseen. Er Tässä on nyt ehkä väärinymmärrys. Minä puhun yrityksestä, enkä minä silloin puhu ihmisistä. Onhan yrityksessäkin ihmisiä. Yritys ei ole jotakin mitään abstraktia sehän on paikka, jossa on työpaikka eli työntekijöitä. Siellä on ihmisiä, siellä kokonaiset perheet voivat rakentaa elämänsä yrityksen ympärille. Te voitte todella uskoa, että minä kyllä muistan ihmiset työssäni ja toimessani, koska silloinhan minä en olisi hyvä, hyvä komissaari enkä harjoittaisi hyvää politiikkaa. Voitte olla varma, voitte olla vakuuttanut toisen kysymyksenne suhteen. Minä tulen kyllä ottamaan vastuun siitä. Minä todella sovellan sitä ja kannan vastuun siitä, minä olen tehnyt ja mistä minä myös puhun. Ja mikä on minulle vakaumuksellista. Täällä on puhuttu laajakaistasta, open source avoimista lähteistä. Sen täytyy olla myös kaikkien saatavilla EU:ssa. Kiitoksia. Kaikki kysymykset on esitetty ja vastauksia on saatu. Ja niin kuin säännöt on laadittu ja niin kuin on sovittu, niin nyt Rova Kroos vielä saa lopuksi esittää viiden minuutin loppupuheenvuoro, jossa hän voi puuttua johonkin tärkeisiin asioihin, jos haluatte. Ja sen jälkeen tämä kuulemistilaisuus on saatu ikään kuin puikkoihin. Rova Kroos. Mr. Chair, I... Herra puheenjohtaja, olen iloinen siitä, että saan vielä puheenvuoron. Digitaaliagendan eteenpäin viemiseksi meidän täytyy kyseenalaistaa omaa ajattelutapaamme. Kiitän teitä valiokunnan jäsenet, teitä puheenjohtaja kysymyksistänne ja ajatuksistanne tänä päivänä. Euroopan sosiaalinen ja taloudellinen malli on nyt rist, uudessa risteyksessä. Meidän täytyy löytää uusia tapoja saada aikaiseksi taloudellista kasvua ja yhdistää yhteisöjä kansalaistemme hyväksi. Kansalaisemme ja yrityksemme katsovat meihin päin, odottavat meitä tapoja, jolla voidaan heidän elämästään tehdä hieman parempaa. Vielä, vieläkin parempaa kuin vain vähän parempaa, niin sitä parempi. Digitaaliagenda on tässä avainasemassa. Haasteet ovat tiukkoja, mutta läheisessä yhteistyössä teidän kanssanne – teidän tuellanne mm, hyvin tärkeitä asioita voidaan saavuttaa seuraavan viiden vuoden aikana. Jos minut digitaaliagendan komission jäseneksi nimitetään, minä tulen vielä rakentamaan Euroopan vahvuuksien varaan. Optimistina, realistin minussa tulee muistuttamaan minua siitä, että me emme voi hetkeäkään levätä. Ja pragmaatikkona tulen kuuntelemaan kaikkia niitä, joilla on hyviä ajatuksia digitaaliagendan eteenpäin viemiseksi. ja Haluaisin vielä muistuttaa näistä äh, kuudesta rakennuspalikasta. Tutkimus, innovaatio, perusrakenteet, turvallisuus ja luottamus, äh, nettiin päätyvyys, yhteen toiminuus, toimivuus ja verkon, verkossa toimivat yhteismarkkinat. Näihin kuuteen asiaan keskittymällä me voimme parhaiten saavuttaa menestystä maailman markkinoille. Tämä tulee auttamaan Euroopassa kasvua ja työpaikkojen luomista. Jos näkee asioita sellaisina kuin ne ovat ja sitten kysytään, miksi näin on. Minä aina unelmoin asioista sellaisina kuin ne ovat ja mietin, että mitä niistä voisi tulla. Uskon, että yhdessä, jos te tuette minua, me voimme todella saada aikaiseksi muutosta. Sitoutuneena Eurooppa-mielisenä henkilönä minä toivon teidän tukeanne niin, että meillä on mahdollisuus viedä eteenpäin todella eurooppalaista digitaaliagendaa. Kiitoksia Rova Kroos vastauksista ajastanne ja toiminnastanne. Kiitän kollegoita kysymyksistä. Näin ollen tämä kuulemistilaisuus on päättynyt, mutta ei ihan lopussa, koska koordinaattorit tapaavat kello 20 sovitussa paikassa ja jatkavat työtään. Muut kollegat voivat sitten viettää mukavaa iltaa. Kuulemiin.